Proszę Państwa, myślę, że powinniśmy zacząć. Jest 15 po. Hyvät naiset ja herrat, nyt on varmaankin syytä aloitella. Kello on varttia yli yhdeksän. Akateeminen vartti on kuulunut. Professori De Castro voinee varmistaa tämän ja powiedziałem, że e, kwadrans akademicki jużśmy skończyli. E, co... Niin, hyvä professori De Castro. Totesin juuri, että akateeminen vartti on tässä jo kulunut, on aika aloitella. Hyvää huomenta kaikille. Aivan ensiksi haluaisin onnitella erittäin nopeasta Dortmundin mietinnön ensimmäisen version esittelystä. Tämä on erittäin tärkeä asia ja te osoitatte tässä hyvä esimerkki, aivan kuten omnibusasetuksen osalta. Tässä on toimittu kyllä aikataulun osalta esimerkillisesti. Kuten tiedätte, Dorfman nopeuttaakseen menettelyä pyysi valiokuntamme jäseniä lähettämään sihteeristölle kysymyksiä. Kysymyksiä, jotka liittyvät neljän aiheeseen. Uusi suhde EUn, jäsenvaltioiden, viljelijöiden ja alueiden välillä – kansalliset strategiat jokaisessa jäsenvaltiossa, minkälainen on toteuttamismalli ja parempi hallintomalli. Hyvin tärkeä kysymys. Ja toiseksi älykäs ja tehokas ala kaikille kansalaisille. Tässä on kyse elintarvikkeista ja niiden turvallisuudesta. Ja siitä, miten ensimmäisen pilarin puitteissa antama, annettavaa tukea voitaisiin järjestellä paremmin. Eilinen keskustelu viherryttämisestä varmasti vaikuttaa meihin edelleen ja se, mitä kuulimme tilintarkastustuomioistuimelta – Miten voidaan vahvistaa toista pilaria, jotta maaseutualueet muuttuvat elinkelpoisimmiksi ja jotta nuoretkin haluavat jäädä maaseutualueelle. Kolmanneksi. Kestävä ala. Vastustuskykyinen ala epävakautta vastaan, mutta samalla pitää katsoa sitä, miten tilat voivat olla ympäristöystävällisiä ja toimia osaltaan ilmaston puolesta. Ja miten voidaan sitten, minkälaisen korvauksen julkisten hyödykkeiden toimintamisesta voi saada. Ja sitten neljänneksi viljelijöiden aseman vahvistaminen elintarvikeketjussa. Tässä on kyse markkinoiden vakauttamisesta. Ja siitä, että vahvistetaan elintarvikeketjussa vapaaehtoista yhteistyötä kaupan, jalostajan ja viljelijän välillä. Ja nyt katson tässä Dantanin suuntaan. Hän tekee asioita aktiivisesti tässä asiassa, tällä alalla. Kysymykset on lähetetty eteenpäin maatalouden pääosastolle. Täällä on herra Mögele, vara pääjohtaja, hänen koko tiiminsä on täällä paikalla. Herra Nia ja muitakin on tänne saatu. Olette aina olleet erittäin avoimia keskusteluille ja yhteistyölle kanssamme. Ja nyt pyytäisin Dorfmania esittelemään lyhyesti aihetta. Kiitos puheenjohtaja. En tässä nyt käytä turhaa aikaa. Tärkeimmät asiat tulivat jo esille. Yritin tässä viime viikoina saada mietintöluonnosta aikana pitää kiinni aikataulusta. 17.5. olisi tarkoitus äänestää valiokunnassa mietinnöstä. Ja sihteeristö ja muut työntekijät ovat olleet ahkeria. Mietintö on saatu valmiiksi ja eilen lähetin sen kollegoille. jotta kollegat voivat jo alkaa pohtia tarkistuksia ja niiden muotoilua. Mietinnön esittelyn jälkeen tarkistuksille jää varsin vähän aikaa. En halua nyt puuttua mietinnön sisältöön lainkaan. Se ei ole tämän kokouksen tavoite, vaan 12.3. mietintö esitellään valiokunnassa virallisesti ja sen jälkeen siitä keskustellaan. Tänä aamuna on tarkoitus pikemminkin kuunnella komissiolle esitettäviä kysymyksiä, joita kollegoilla on, ja toimia ja esittää kysymyksiä ja kuulla vastauksia tehokkaasti. Ja siksi on pyydetty esittämään kysymyksiä ja laatimaan kysymyksiä jo etukäteen ja niitä on tarkoitus yhdistää toisiinsa mietintöni rakenteen mukaan. Ensin puhutaan tästä uudesta toimitusmallista, delivery model, Euroopan valtioiden välillä. Sitten toisessa osassa puhutaan klassisesta ensimmäisestä ja toisesta pilarista ja kolmannessa katsotaan ähm, yhteistä markkinajärjestelyä ja maanviljelijöitä. Eli en pureudu sisältöön nyt lainkaan, vaan annan puheenvuoron komissiolle ja sen jälkeen kollegat voivat sitten esittää kysymyksiä. Kiitos. Kiitoksia. Voimme varmastikin toimia näin. Komissio ja Bögele voivat nyt selvittää selittää asiaa meille. Ja menettely jota Dorfman ehdotti, on nopeuttanut toimintaamme. Tässä on toimittu hyvin asiallisesti. Nyt puheenvuoron saa Bögele. Ja voitte sitten sanoa, käyttääkö joku muu tänne puheenvuoron, mutta te voitte päättää tästä itse. Olkaa hyvä. Uh, <clears throat> thank you, Chairman. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tähänastisesta erinomaista yhteistyöstä tilanteessa, jota luonnehtii tiukat aikataulut ja siitä syystä on tarpeen keskittyä olennaisen ja työskennellä yhdessä. Haluaisin myös kiittää valiokuntaa niistä kysymyksistä, joita olemme saaneet, koska ne ovat edesauttaneet sitä, että olemme voineet valmistella tätä istuntoa. Haluaisin lyhyesti käydä läpi tiedonannon tiettyjen kalvojen pohjalta, joita olemme valmistelleet. Enkä nyt halua toistella sitä, mitä on jo sanottu, mutta haluan laittaa asiat oikean yhteyteen. Tämä edesauttaisi sitä, että voisin käsitellä jo tiettyjä kysymyksiä, jotka jäsenet ovat esittäneet ainakin epäsuorasti. Ja toivottavasti onnistuu tässä hyvin niin, että voitte keskittyä sitten seurantakysymyksiin tämän jälkeen. Jos ei, niin ottakaa sitten esille sellaisia kysymyksiä, jotka mielestänne eivät ole saaneet vastausta oikealla tavalla. En aio puhua MFFstä, koska siitä käsittääkseni eilen on Oettingerin suulla puhuttu ja hän on oikea mies siihen. Tuo eh, tiedonanto on tällainen puitteisto ehdotuksille <clears throat> ja ehdotusten valmistelussa. Mm, se merkitsee sitä, että hajotamme tällaisia poliittisia periaatteita sellaisena kuin ne tuossa tiedonannossa on ilmoitettu konkreettisiksi, juridisiksi ja lainsäädännöllisiksi säännöksiksi. Tämä täytyy tehdä komissiokollegion avulla ja älkää näin odottako sitä, että menen liikaa yksityiskohtiin tässä suhteessa, koska me työstämme useita kohtia vielä ja näin täytyy tehdä myös sisäisten prosessiemme puitteissa. Pyrin kuitenkin puhumaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja selvästi En kuitenkaan puhu prosessista, joka, jota on jo tehty, vaan tällaisesta asiakirjasta, jota me olemme laatineet. No nyt hyppään suoraan keskelle tätä aihetta. Yksi kattavista ajatuksista tässä tiedonannossa on se, että pyrimme YMPlle esittämään uutta toimintamallia. Miksi siitä syystä, että olemme huomanneet että ympäristöehtojen suhteen meillä on paljonkin monimutkaisuutta EU-tasolla. Yhden ei toteudu Euroopan unionissa, jossa on 28 jäsenvaltiota ja valtavia eroja maatalousrakenteissa. Meillä on erittäin monimutkainen EU-puitteisto käynnissä, jossa pitää ottaa huomioon jäsenvaltioiden eri realiteetit. Ja näin meillä on erilaisia tulkintoja, ja ohja- suuntaviivoja, joita on yhä enemmän kritisoitu. Ne ovat johtaneet myös siihen, että valtavaa hallinnollista taakkaa on koitunut eri osallistujille. Miten tästä sitten päästään eroon on se, että muutetaan näitä perusparametreja, eli että tuota politiikkaa ei enää ö, suunnattaisi ö, tuohon sääntöihin, vaan siihen, että tarkastellaan sitä, että päästäisiin eroon tästä kehästä, jossa ollaan yhä yksityiskohtaisempia ja varmistaudutaan siitä, että joka ikinen euro käytetään oikealla tavalla ilman, että katsotaan ollenkaan sitä, saavutetaanko politiikan tavoitteita vai ei. Anteeksi, tässä vähän vaikeuksia. No kun sitten pyritään tähän uuteen toimintamalliin, niin se merkitsee EU-tasolla sitä, että YMPn tavoitteet asetettaisiin EU-lainsäädännön nojalla EU-tasolla ja lainsäätäjä tarjoaisi jäsenvaltioille laajatyyppisiä interventiomalleja, joita nämä voivat hyödyntää politiikan täytäntöönpanossa perusvaatimusten suhteen, siis, jotka myötkin asetetaan EU-tasolla. Lisään myös sen, että budjettiosuudet, jotka täytyy tarkkaan esittää monissa kysymyksissä, niin että jäsenvaltiot tietävät, kuinka paljon rahaa on käytettävissä tietyn tyyppiseen interventioon. Jäsenvaltiotasolla tuo tehtävä olisi räätälöidä YMP-interventiot kentän tarpeisiin, eli hajottaa tuo e EU-tasoinen toiminta niin, että mm, mukautetaan se alueelliseen ja paikalliseen tasoon ja sitten katsotaan yksittäisten edunsaajien tarpeita. Tämä johtaisi siihen, että näin jaettaisiin vastuu. EU vastaisi siitä, että tuo kokonaiskuva, tavoitteet, perusvälineet määritellään, mutta se ei puuttuisi sitten edunsaajatasoon, joka tulevaisuudessa olisi jäsenvaltioiden kontolla. Ja jäsenvaltiot voisivat näin olla toimissaan kohdennetumpia kuin mitä me koskaan EU-tasolla kykenisimme olemaan. Tämä tietysti sitten tapahtuisi YMP-strategisen suunnitelmien puitteissa, jossa jäsenvaltiot analysoisivat tarpeitaan, määrittelisivät tavoitteensa ja sen, millä tavalla tuota politiikkaa tulisi täytäntöönpanna. Tässä ovat uuden toimintamallin eri osiot. Aloitetaan EU-tavoitteista. Seuraava askel on määritellä EU-interventiotyypit, uudet rakenteet määrittelen pian ja kaikki sitten yhdistettäisiin YMP-suunnitelman jäsenvaltiotasolla ja myöhemmin mitattaisiin tällaisen suorituskehyksen avulla nähdäksemme, onko tavoitteisiin päästy. Tärkeä osa keskustelua mm, tähän mennessä tässä ajatuksessa on ollut tuo yhteisen määritteleminen yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kaikki varmasti haluavat tuon politiikan säilyttää yhteisenä. Toisin kuin mitä usein on sanottu tästä toimintamallista, niin se tietysti varmistaisi sen, että politiikka jää yhteiseksi. Ja päävälineet sen hoitamiseksi ovat EU-tavoitteiden määrittäminen EU-tasolla lainsäätäjän toimesta, uuden tyyppiset interventiotyypit lainsäätäjän toimesta, EU-hallintorakenteet, jotka määriteltäisiin myös lainsäätäjän puolelta, YMP-suunnitelman hyväksyntäkomissiossa. Se olisi erittäin tärkeä suodatin sen suhteen, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu, kun pyritään varmistamaan se, että kaikki tapahtuu EUn määrittelemissä puitteistoissa. Ja sitten tietysti se, että pyritään mittaamaan sitä, mitä tuolla kentällä tapahtuu sen suhteen, että päästään näihin tavoitteisiin. Eli tämä osoittaa yksinkertaisesti sen, että tässä kyseessä ei ole järjestelmä, joka tarjoaisi jonkun verran suunnitelmia jäsenvaltioille ja jäsenvaltiot sitten tekisivät mitä halusivat, haluaisivat, vaan tässä asetetaan selkeät puitteet sille myöskin, mitä kansallisella tasolla tapahtuu. Eli yhteinen, yhteisessä maatalouspolitiikassa säilyy ja sitä suojataan. Tässä tiedonannossaan komissio on tarjonnut useita yleisiä EU YMP tavoitteita. Ja ne näkyy tässä ensinnäkin pyritään viemään eteenpäin hyvin toimivaa ja vastuskykyistä maataloussektoria. Edesautetaan ympäristönsuojelua, ollaan vahvistamassa myös maatalousalueita ja sosiotaloudellista kudosta maatalousalueella. Nämä ovat sellaisia tavoitteita, joita olemme hyväksyneet jo vuonna 2013 edellisessä uudistuksessa, mutta niitä on lisäkehitetty varsinkin, jotta voitaisiin vahvistaa näitä ilmasto- ja ympäristönäkökulmia. näkökulmia. Tämän lisäksi on vielä neljäs lisäosio, jonka kysymys on tietopohjan parantamisesta maatalouspuolella ja suorituskyvyn parantamisesta, kuten synergian lisäämisestä myös muiden politiikan alojen kanssa. Kun katsotaan sitten suorituskykyä, niin siinä kysymys on siitä, että se varmistetaan EU-tason tavoitteiden pohjalta. Mainitsin juuri nämä päätavoitteet, jotka on tiedonannostamme esitetty. Ne vietäisiin päätökseen sitten erityistavoitteiden avulla jossa hajotetaan nämä pääperiaatteet konkreettisempiin osa-alueisiin. Meillä olisi myös kattava yhteisten indikaattoreiden joukko, jotka ovat oleellisia sillä raportoinnilla, jota sitten jäsenvaltioista täytyy tehdä, kun pyritään saman tuloksen aikaan tällä politiikalla. Nämä yhteiset indikaattorit ovat sellaisia, että ne täytyy tietysti sitten hajottaa kansallisiin tavoitteisiin ja indikaattoreihin, jotka asetetaan YMP-maatasolla. Tämä on vain tapa varmistaa se, että kansallisella tasolla on näihin tavoitteisiin päästy. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että tuo suorituskyky nähdään jäsenvaltiotasolla, ei edunsaajatasolla. Jos se tehtäisiin edunsaajatasolla, se johtaisi siihen, että tällaista taakkaa syntyisi huomattavasti enemmän ja se johtaisi myös epävarmuuteen yksittäisen viljelijän kohdalla. Jäsenvaltioiden siitä syystä täytyy kerätä tämä tieto, koota se yhteen ja ottaa sen mukaan raportointiinsa EUlle, jotta voidaan tietää, onko kansallisella tai alueellisella tasolla ne tavoitteet, jotka on asetettu, onko niihin todella päästy. Jäsenvaltioiden tehtävä olisi luoda puitteisto viljelijälle niin, että viljelijä tietää, mitä hänen täytyy tehdä, mitä hän voi tehdä ja mitä ei näiden eri interventioiden puitteissa, joita se eh, YMP-suunnitelmassa on asetettu. Tietysti jonkunnäköisiä etukäteisehtoja olisi myös, jota EU-tasolla asetettaisiin, jolla varmistetaan se, että kaikki toimii niin, että jäsenvaltiot voivat todellakin hoitaa tällaista suoritepohjaista järjestelmää. Toinen tärkeä osa tätä järjestelmää ovat hallinnointirakenteet, jotka ovat tärkeitä, että päästään kansallisiin tavoitteisiin. Ja nämä rakenteet periaatteessa hyvin pitkälti heijastelevat sitä, mikä nyt jo on olemassa tämänhetkisessä YMPssä, joka toimii oikein hyvin, eikä ole mitään syytä nyt heittää sitä romukoppaan. Ja käsittääkseni myös jäsenvaltiotkaan eivät ole tähän halukkaita, sillä ne ovat investoineet voimakkaasti näihin rakenteisiin. Kaikki tämä liittyy myös tuohon toimivaltaisen viranomaisen, joka on tärkeä toisen pilarin ohjelmoinnissa. Toimivaltainen viranomainen, kun puhutaan myös näiden maksuvirastojen akkreditoinnista. Ja toinen kohta koskee näitä akkreditoituja maksuvirastoja, jotka ovat olemassa kaikissa jäsenvaltioissa, mutta myös monilla alueilla, jotka meidän näkemyksemme mukaan toimivat oikein hyvin, eli niistä ei ole mitään syyttä luopua. Ne ovat oleellisia, kun puhutaan täytäntöönpanosta ja rahoituksen hallinnoinnista. Ja sitten nämä rakenteet sisältäisivät myös jonkinlaisia hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä. Varsinkin tämä IAX-järjestelmä, jonka olemme jäsenvaltioiden kanssa koonneet, joka myös tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan toimii hyvin. Eli jälleen kerran ei ole mitään syytä luopua tällaisesta, koska tämä on oleellinen ö, tuen toimimisen kannalta sekä ensimmäisessä että toisessa pilarissa. Tietysti toiminta on aika yksityiskohtaista ja meidän täytyisi pitkältikin poistaa monia yksityiskohtia, joita enää ei hoidettaisi jäsenvaltiotasolla, äh, muualla, vaan jäsenvaltiotasolla. Seuraava kohta koskee näitä hallinnointien rakenteita. Siinä on tämä yksittäinen äh, tarkastuslähestymistapa jota otettu käyttöön muutama vuosi sitten ja jota käytetään yhä enemmän, siitä me haluamme luopua, koska siinä on kysymys yksinkertaistamisesta. Se merkitsee sitä, että tarkastukset tehdään oikealla tasolla, eikä niitä tarvitse toistaa kaikilla tasoilla tämän yläpuolella. Esimerkiksi komissio, jos nämä sertifiointielimet toimivat hyvin, ei enää hoitaisi tuota kansallisen tason tarkastusta. Tässä on siis kyseessä asia, joka kannattaa säilyttää, myös kun puhutaan suorituskyvystä. Tässä meillä on sitten kaavio, joka edesauttaa järjestelmän ymmärtämistä ja niitä eri rooleja, joita komissiolla yhtäältä on ja jäsenvaltiolta toisaalla. Periaatteessa Siinä tehdään yhteenveto siitä, mitä olen juuri teille selvittänyt. Se alkaa määrittelemällä tavoitteet ja indikaattorit EU-tasolla. Menee saavutusten raportointi- ja arviointijärjestelmä, jotka kaikki hoidetaan komission ja EU-tasolla, ja sitten jäsenvaltiot asettavat tavoitteet ja määrittelevät interventiot näille edunsaajille ja niin edelleen varmistavat, että tuota politiikkaa täytäntöön pannaan kentällä juuri edunsaajien edun mukaisesti. Tämä on hyödyllinen kaavio, joka kertoo siitä, mitä näiden eri toimijoiden roolit ovat. Tältä pohjalta käsittääkseni voidaan hyvällä syyllä sanoa, että jos järjestelmää täytäntöön pannaan oikein, se johtaa YMPn sellaisiin rakenteellisiin suunnitelmiin, jotka ovat yksinkertaisempia, lyhyempiä ja vähemmän säänteleviä kuin tämänhetkiset säännöt. Ja tämä on mielestäni tärkeä osa tätä keskustelua, jota olemme käyneet täällä valiokunnassa myös jäsenvaltioiden kanssa. Meitä on usein kritisoitu siitä, että maaseudun kehityssuunnitelmat ovat 600-800 sivua pitkiä. Tämä on seurausta siitä, että politiikka on sen kaltaista, EU-tasolla ja että politiikka on niin suuntaavaa, että kaikki se täytyy hajottaa sitten yksityiskohtaisemmiksi suunnitelmiksi näihin suunnitelmiin. Uudessa järjestelmässä tavoitteena on se, että tällainen ylibyrokratisointi järjestelmässä poistuu ja jäsenvaltioille jää sitten enää tuo suunnittelu sen suhteen, mitä todella tarvitaan sellaisessa järjestelmässä, jota nimenomaan toissijaisuus luonnehtii. Sanoisin vielä jotain mielelläni YMPn vihreästä arkkitehtuurista. Ja tässä joudun jäämään tietylle abstraktille tasolle, koska työ on vasta käynnissä ja sitä täytyy koordinoida komission kanssa, mutta käsittääkseni voin kuitenkin kertoa teille useista tärkeistä osioista, jotta voidaan paremmin ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Tässä näette tämänhetkisen rakenteen ja siinä kattava osio on tuo täydentävät ympäristöehdot, jotka kattavat koko alueen. viherettäminen, joka on pakollinen, mutta ei ihan kaikille. Ja sitten ympäristö ja äh, ilmastokysymykset, jotka ovat pakollisia osittain vapaaehtoisia. Mitkä ovat sitten nämä tärkeät osiot itse tiedonannossa? Tämänhetkinen vihreä arkkitehtuuri korvattaisiin Yksi tärkeä kysymys on, ja tämä liittyy siihen, mitä sanoin tästä itse mallista, että EU-tasolla keskityttäisiin siihen, mitä saavutetaan, eikä millä tavalla se pitäisi tehdä. Ilmastotavoitteet ovat asioita, jotka asetettaisiin EU-tasolla mutta jäsenvaltioiden täytyisi sitten tarkastella tätä strategisissa suunnitelmissa oman tilanteensa pohjalta. Ja ilmasto ja ympäristötilannehan poikkeaa jäsenvaltiosta toiseen voimakkaasti ja siksi sanoimme, että tämä pohjautuu alueellisiin ehtoihin. Ja tämän lisäksi meillä pitäisi olla myöskin erittäin selkeä ravinnehallinnointi suunnitelma ja kannustimia tällaiseen tarkkaan maatalouteen. Tarkastelemme sitä, missä määrin sekin voidaan ehdotuksessa ottaa esille. No nyt jos mennään sitten johdonmukaisempaan esittelytapaan. Tuleva vihreä arkkitehtuuri saattaisi näyttää tältä uusi parannettu ehdollisuustaso tuolla kentällä joka yksinkertaistettiin verrattuna tämänhetkiseen täydentävien ympäristötöjen järjestelmään ja joka täydentäisi sitä, mitä tällä hetkellä tuolla viherryttämispuolella tehdään. Ja sen lisäksi kaksi vaihtoehtoa periaatteessa. Yhtäältä ö, ympäristö, ilmastosuunnitelmat pilari kahdessa, tämänhetkinenkin tilanne, ja sitten vasemmalla ne pilari kahdessa ja samankaltainen, samantasoinen lisäjärjestely pilarissa yksi. Eli korvaisimme periaatteessa kolmitasoisen järjestelmän kaksitasoisella järjestelmällä niin, että pilarissa yksi olisi tällainen vapaaehtoisosio. Ja kerro siitä pian lisää. Kun sitten puhutaan mahdollisesta ehdollisuudesta, kuten totesin, se merkitsisi sitä, että täydentäviä ympäristöehtoja valtavirtaistettaisiin ja viherryttäminen yhdistettäisiin tuohon ehdollisuustasoon. Tämä tulisi tehdä niin, että meillä on korkeammat ilmasto- ja ympäristötavoitetasot kuin tällä hetkellä. Ja tämä on yksi niistä suurista vaatimuksista, joita koko yhteiskunta tällä hetkellä tekee. Tämä on myös tärkeä näkökohta, kun keskustellaan niistä rahoitusvälineistä, joita YMPllä on tulevaisuudessa käytössään. Pakolliset toimet perustasolla olisivat sitten se pohjataso, johon voitaisiin lisätä tällaisia kunnianhimoisempia vapaaehtoisia toimia. Viitaan tässä tuohon ekojärjestelyyn, joka olisi mahdollinen ensimmäisen pilarin puitteissa. Ehdollisuus toimisi tämänhetkisen täydentävien ympäristöehtojen linjan mukaisesti. Se merkitsisi sitä, että Kyseessä olisi pikemminkin järjestelmä, jossa jos edunsaaja ei toimi sääntöjen mukaisesti, hänellä olisivat edessään vähennykset. Tämä on yksinkertaista verrattuna tämän suhteellisen monimutkaiseen rakenteeseen, joka tällä hetkellä meillä on tässä viherrytyspuolessa. Tämä seurailisi myös samoja tavoitteita kuin mm, nämä täydentävät ympäristöehdot. Suojattaisiin terveyttä, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia. Paljon joustavuutta jätettäisiin jäsenvaltioille, jotta nämä voivat päättää itse viljelmäkohtaisista säännöistä. Ja jäsenvaltioilla olisi myös enemmän liikkumavaraa hallintosäännöksissä kuin mitä tällä hetkellä viherryttämisessä esimerkiksi on. Eli tämä ehdollisuusnäkökohta integroitaisiin täysin tähän uuteen malliin, mikä merkitsee puolestaan sitä, että se nivoutettaisiin yhteen muiden ähm, ympäristö- ja ilmastovälineiden kanssa, joita YMPssä on. Ja tavoitteella pyritään päästämään tiettyihin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin. Ja näin ehdollisuus suunnataan niin, että se riippuu myös niistä tavoitteista ja tavoista, joilla toisen pilarin tuki ohjelmoitaisiin. Se liitettäisiin tuloksiin ja määrällisiin tavoitteisiin. Se olisi osa YMP-suunnitelmaa, sitä valvottaisiin vuosittaisen tulosten puitteissa tai monivuotisen suunnitelman puitteissa. Useita kysymyksiä esitettiin ja Dorfman mainitsi juuri tässä alustuksessaan, että monet kohdat koskivat äh, äh, markkinajärjestelyjä, yhteisiä markkinajärjestelyjä ja nyt voidaan todeta, että kun kysymys on näistä turvaverkoista, eli kaikki interventiomenettelyt, mukaan lukien julkinen ja yksityinen varastointi, kriisimenettelyt ja poikkeusmenettelyt, meidän täytyy huomioida, että niitä ei voida suunnitella etukäteen. Kyseessähän on se, jota käytetään välineenä tietyn hetkisen tilanteen mukaisesti markkinoilla. Ja siitä syystä tällainen rakenteellinen suunnitteluprosessi, joka johtaa YMP-suunnitelmaan, ei sovi tämänkaltaisiin markkinainterventioihin. Ja siksi ne eivät voi kuulua tähän suunnitelmaan, ne eivätkä YMP-suunnitelmaan. Sama koskee myös tämän yhteisen markkinajärjestelyasetuksen täysin sään, sääntöpohjaisia kohtia. Nämä eivät mitenkään liity siihen, että käytetään rahaa tietyn toiminnan tukemiseen, vaan kyseessä on on äh, säätelevä prosessi ja se jääkin sellaiseksi, eli se ei ole osa tätä suunnittelua. Tämä vastaa varmaan myös niihin huolenaiheisiin, joita on aiemmin esitetty, jossa periaatteessa todettiin, että kaikki tämän siirtäminen jäsenvaltioiden käsiin vesittäisi esimerkiksi hygieniasäännöt. Näinhän ei kuitenkaan ole, sillä tämä jäisi sellaiseksi ne soveltuisi niin kuin sen tänäkin päivänä soveltuu. <clears throat> muun tyyppiset markkinainterventiot, joita tällä hetkellä yhteisellä markkinajärjestelyllä katetaan, voisivat kuulla, kuulua suunnitteluprosessin tulosvaiheeseen. Mitä operatiiviset ohjelmat esimerkiksi tekevät, niissähän seuraillaan tuota toissijaisuusajatusta – Niitä voitaisiin tällä hetkellä siis siirtää tähän suunnitteluprosessiin ja olla mukana muiden välineiden kanssa, joista olemme puhuneet. Ja ne pohjautuisivat yleisiin tiettyihin tavoitteisiin ja YMP-suunnitelmiin ja äh, tulosindikaattoreihin. Tämä on oikeastaan se, mitä tällä hetkellä voidaan sanoa yhteistä markkinajärjestysasetuksesta. Ja tämä on osa tuota uutta toimintasuunnitelmaa, kuten tiedonannossamme on jäsennelty. Toteaisin myös jotain myös kahdesta näkökohdasta, jotka on mainittu näissä kysymyksissä. Ensinnäkin tämän toiminnan ja komission mahdollisen ehdotuksen vaikutus joka koskisi epäoikeudenmukaisia kauppakäytäntöjä. Tämähän on osa Ja sen on tarkoitus olla erillinen ehdotus, eikä olla osa näitä 2020 paketin ehdotuksia. Ajatus tässä taustalla on ihan selvä. Mehän saamme nähdä, että tässä on todellinen mahdollisuus saada tämä epäoikeudenmukaisia kaupankäynti käytäntöjä koskeva ehdotus läpi ennen kuin parlamentin mandaatti päättyy, mikä merkitsisi puolestaan sitä, että nämä säännöt voisivat tulla voimaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun taas sitten säännöt on vuonna 2020 suunnitelmien jälkeen tulisi vasta voimaan myöhemmin. Emmekä näe mitään syytä sille, miksi ne olisivat osa tältä suurta pakettia, joka tulee voimaan vasta myöhemmässä vaiheessa. osa sisäistä suunnitelmaamme, jossa käsitellään sitä, miten viljelijät voisivat olla paremmassa asemassa elintarvikeketjussa, on osa myös tätä hinta-avoimuutta ja markkina-avoimuutta. Tässä lähdetään liikkeelle siitä, että tarpeelliset säännöt voitaisiin ottaa käyttöön delegoitujen ja täytäntöpanosäännösten avulla. Meidän ei tulisi muuttaa perussäännöksiä. Ja tämä on jälleen kerran työ, joka tapahtuisi tämän 2020 strategian ulkopuolella. Ja jälleen kerran, kun tällaisia muutoksia tehdään delegoituihin ja täytäntöönpanosäännöksiin, niin ne voisivat tulla voimaan suhteellisen nopeasti, eikä meidän täytyisi jäädä odottelemaan sitä, että tuo iso paketti tulee voimaan sitten 2021 vuonna. Tässä se, mitä halusin tänään kertoa teille yleisluontoisesti. Toivottavasti olen kattanut useita kysymyksiä, jotka on täällä esitetty. Jollei, niin nyt on varmasti kyllä hyvä tilaisuus sitten palata näihin kysymyksiin. Varmasti näin toivottavasti teettekin. Kiitoksia. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Megele. To jest no, nowa jakość, że te prace są równoległe i że komisja nie tylko pracuje nad samymi... Kiitoksia. Tässä tehdään nyt siis töitä rinnakkain. Komissio ei työstä vain lainsäädäntöä, vaan samalla myös täytäntöönpanomallia. Olisi hyvä, että keskustelisitte myös jäsenvaltioiden kanssa samalla tavoin kuin meidän kanssamme, ei vain ministeritasolla, vaan ehkä myös täytäntöönpanotasolla. Nyt kuulemme ehkä ensin sitten varjoesittelijöitä. En lähde rajoittamaan aikaa nyt sen enempää, mutta ehkäpä kolmisen minuuttia heille ja pari minuuttia muille olisi hyvä jako. Aihe on erittäin tärkeä ja siksi haluamme todella hyödyntää tätä mahdollisuutta nyt täysimääräisesti. Agileira. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluan kiittää ja onnitella Dorfmania siitä, että hän onnistui näin nopealla aikataululla tarjoamaan meille tämän mietinnön eilen. Tämä on hyvä asia, mutta tarkistukselle jää vain vähän aikaa. Hän on todella nyt sitoutunut viemään asiaa eteenpäin valiokunnassa. Haluan korostaa sitä, ja olemme tämän jo sanoneet aikaisemmin ja toistan tätä vielä. Espanja, kun katsotaan tai Espanja aikoo tarkastella tätä uutta mallia EUn ja jäsenvaltioiden välillä, myös toimivaltuuksia, missä, mitkä ovat toimivaltuudet esimerkiksi alueilla. Kansallisista suunnitelmista olen sitä mieltä, että niiden pitää olla tulla kansallisia suunnitelmia, mutta nämä voivat sitten olla valtion toimivallan kanssa ristiriitaisia, eli joitakin ongelmia saattaa syntyä, kun asiaa viedään eteenpäin. Halusin korostaa myös sitä, että kun kuuntelin komission edustajaa, niin ymmärsin, että ensimmäisen pilarin uusien edunsaajien rooli on sellainen, että se jää pikemminkin jäsenvaltioiden käsiin. Puhutaan aktiiviviljelijästä entistä enemmän – täytyy katsoa, minkälaisia historiallisia oikeuksia viljelijät voivat säilyttää, ketkä niitä voivat säilyttää, ketkä eivät. Voi olla, että kun viljelijöiden tilannetta katsotaan, voi syntyä ongelmia – tässä voi syntyä jonkinlaisia vääristymiä. Haluaisin myös konkreettisesti kuulla komissio puhuu siitä, että nykyindikaattorit ovat vanhentuneet ainakin 50 prosenttisesti, mutta mitä tulosten osalta nyt tapahtuu? Tuleeko uusia tulosindikaattoreita? sanoitte, että on yksinkertaistettava, on vähennettävä byrokratiaa, mutta ollaanko näitä tulosindikaattoreita nyt uudistamassa täysin? Sitten ympäristöjako. Me kaikki kyseenalaistamme viherryttämisen voiko tässä syntyä ongelmia jäsenvaltioiden kanssa. Jos katsotaan, mitä VTOssa on ehdotettu, voisiko tulla tällaista ympäristöön liittyvää toimivaltaa sisämarkkinoille? Tässä kaikki. E, Kiitoksia. Senra. Kiitoksia Dorfmanille tästä mietintöluonnoksesta. En lähde käsittelemään hänen ehdotuksensa sisältöä, vaan keskityn näihin kysymyksiin, joita komissiolle on esitetty. Ensinnäkin toteaisin, että kun jälleen kuuntelin komissiota, minusta hieman vaikutti siltä, että tässä kyllä nyt loukataan älykkyyttä. Sanon tämä nyt aika voimakas sanaisesti, mutta sanon tämä siksi, että päivä päivältä jatkamme keskusteluita, emmekä tee minkäänlaisia ehdotuksia, että saataisiin todella ratkaistua perustavanlaatuinen ongelma, joka meillä on. Se on se, että tuhannet maaseudulla elävät perheet Euroopan unionissa voivat selvitä. Komissio suoltaa samaa tekstiä päivästä päivään. Viljelijöiden elinolot ovat edelleen epävakaat. Edistetään hyvin saastuttavaa teollisuutta, eikä mitenkään pyritä kunnolla lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Minusta komission pitäisi nyt syvällisesti analysoida YMPn vaikutuksia. Puhutaan siitä, että sukupolven vaihdosta ei maanviljelyssä ole. Puhutaan palkkatasosta maataloudessa, mutta silti mitään velvoitteita maatalouspolitiikkaan ei oteta. Kuka on vastuussa siitä, mitä tapahtuu tai ei tapahdu? Kertokaa tästä, selittäkää tätä, olkaa hyvä. Jos tämä ei liity YMP, niin kuka politiikka sitten on harjoittanut? Kuka on tämän kaiken takana? Miksi tähän on päädytty? Ja vielä toinen kysymys, jonka haluan teille esittää ylituotannosta ja viljelijöiden vaikeuksista. Olette varmaan kuulleet tästä viimeisestä loistavasta toimenpiteestä maitomäärien pienentämisestä. Joissakin jäsenvaltioissa on valtava maidon ylituotantoa Te olette nyt pyrkineet vakuuttamaan meitä siitä, että teidän toimintanne tuo ratkaisun tähän, mutta missä tämä tehokkuus nyt on? Missä se on? Entä hinnat, joita viljelijät sitten saavat tuotteistaan? Eikö olisi parempi puhua sellaisesta maatalousmallista, joka ei saastuta, ja jolla saadaan aikaan laadukkaita ja terveellisiä tuotteita. Eikö tästä kaikesta olisi nyt aika alkaa puhua, eikä vain huijata veronmaksajia ja yhteiskuntaa. Maataloudessa edelleen keskitytään siihen, että julkisia varoja keskitetään vain harvoihin käsiin. Ettekö usko, että nyt tarvitaan todella konkreettisia muutoksia yhteiskunnassa ja maaseudulla. Nyt olemme kyllästyneitä näihin huijauksiin. Vuodesta 1994 tilanne on ollut näin. Te vain ö, peittelette toimia ne menette edelleen väärään suuntaan. Nyt riittää. Pani poseł Prawie w całości się zgadzam. Hyvä kollega. Olen melkein kaikessa kanssanne yhtä mieltä. Paitsi siinä, että syytätte että siitä, että huijaamme me tai komissio viljelijöitä, että valehtelisimme heille. Emme me näin tee. Ja siihen emme todellakaan pyri. Me yritämme palvella heitä mahdollisimman hyvin. Mutta jos jatkan vielä siitä, mitä puheenne alkuosassa sanoitte, kysyisin, mikä on pienten tilojen asema koko järjestelmässä? Ne ovat jääneet hyvin pitkälti viherryttämismenettelyiden ulkopuolelle. Miten heidät saadaan tähän prosessiin mukaan? Ja tämähän koskee miljoonia pienistä tiloista. Ei tuhansia, vaan miljoonia tiloja. Nämä tilat eivät ole mukana viherryttämisessä ja tämä on suuri haaste. Vais. Kiitoksia, hyvää huomenta. Kiitoksia Dortmund teidän mietintöluonnoksestanne. Tämän pohjalta voimme aloittaa työmme. Kohta 16. Ehkä siinä suorat markkinat on unohdettu arvoketjussa tukena viljelijöille. Sitten 18 kohta, siitä sanoisin, että en ole sitä mieltä, että viherryttämiselle pitäisi antaa vain minimikiintiö, vaan tässä pitäisi todella mennä maksimikorvausten suuntaan. Sitten kysymykset komissiolle. 25 artiklan inspiroimana puhutte siis Euroopan maatalouden kilpailukyvystä maailmanmarkkinoilla. Ettekö usko, että eurooppalaisten veroeurojen tulisi ensisijaisesti hyödyttää eurooppalaisia viljelijöitä ja kuluttajia. Eihän meidän olisi syytä lähteä tukemaan kansainvälisiä markkinoita, vaan pikemminkin huolehtia siitä, että omat viljelijämme saavat suojaa haasteilta, joita maailmanmarkkinoilla on. Tähän pyytäisin vastausta. Ja sitten uudelleen kansallistaminen, niin sanottu. Ymmärrän oikein hyvin, että komissio ei halua aina olla syntipukki byrokratian ja liiallisen byrokraattisen taakan osalta viljelijöille. Ja on ymmärrettävää, että jäsenvaltiot joutuvat sitten katsomaan näitä itse, mutta se, että olisi 28 uudelleen keksittyä byrokraattista järjestelmää, niin vähentäisikö tämä nyt sitten byrokratiaa kaikkiaan? Tätä epäilen todella. Mutta jos jäsenvaltiot tässä toimivat, niin tämä ei ehkä sitten näy EU-budjetissa. Oletteko pohtineet sitä, mitä tämä tarkoittaa pienille ja keskisuurille maille, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan. Itävalta esimerkiksi, sillä on neljä naapurimaata. meillä kuitenkin siis näin on. Kilpailevat markkinat keskenämme alueellisesti. Miten tässä päästään reiluun kilpailuun? Tämä kaikki epäilyttää minua suuresti. Jos esimerkiksi yhdessä maassa korkeimmat tuet ovat 100 000 euroa ja toisessa naapurimaassa puhutaan miljoona summista, eli en ymmärrä, miten tämä nyt edesauttaisi sitten reilua kilpailua. Pyytäisin teitä ottamaan tähän vielä kantaa. Kiitos. Nyt varjoesittelijät ovat päässeet käyttämään puheenvuoronsa. Nyt annan sitten seuraaville puhujille kaksi minuuttia kullekin. Paitsi Delaille, joka saa käyttää rajattoman määrän aikaa. Ja hän voikin käyttää puheenvuoron ensimmäisenä ja onnittelen häntä hänen syntymäpäivänsä johdosta, joka on tänään. Eli aika riittää niin paljon kuin haluatte. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, mais je n'en abuserai pas. Äh, paljon kiitoksia hyvä puheenjohtaja, enkä tätä kuitenkaan väärin hyväkseni. Kolme huomiota ensinnäkin viestintään liittyen. Komissio ei ole vaikutusten arviointi tutkimusta tähän uuteen mekanismiin liittyen suorittanut ja minua hämmästyttää tämä melko lailla. Näin tässä tiettyjä riskejä. Ensinnäkin vaikka komissio takaa subsidiariteetin ja toteaa, että tämä ei kuitenkaan aiheuta kansallistamista. Kun olen käynyt tosiasiat läpi, en ole varma tästä valitettavasti. Ja sitten toinen huoli koskee meidän mahdollisuuksiamme kansalainsäätäjänä tässä yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevassa asiassa. Enkä minä nyt ymmärrä oikein komissiota näissä delegoisuusasetuksissakaan periaatteessa. Minua tämä harmittaa kyllä kansalainsäätäjänä. Edessä on riskejä siinä, että kilpailu vääristyy kansallisella tasolla viljelijöiden välillä. Näemme tällaista alueellistumista jo nyt, mutta me pelkäämme, että tämä saattaisi vahvistua Euroopan tasolla. Yksinkertaisempi YMP on jostakin, jotakin, mistä kaikki unelmoimme. En tiedä, osaammeko siirtyä nyt unelmista todellisuuteen. Sitten vielä yksi huomio liittyen kalenteriin. Kun pihtisynnytyksen omaisesti on tämä reformi, sitä ollaan toteuttamassa, se ei mielestäni ole kovinkaan järkevää. Omnibus oli parlamentin rajattu toimi ja vei 13 kuukautta. Edelliskään uudistukset eivät ole vielä toteutuneet kaikissa maissa ja viljelijät osoittavat mieltään hyvin paljon. Ja nyt heille ollaan sanomassa näistä kalenteriin liittyvistä mielenosoituksen huolimatta, että uutta on taas tulossa. Meidän pitäisi tämän sijaan tehdä jotakin todellista uudistusta, joka kestäisi aikaa hiukan paremmin. Sitten vielä viimeinen huomio kollega Dorfmanille tänä, tämä mietintö on erittäin hyvä. Monet seikat, joihin viittasin, tulivat esiin monissa kappaleissa tässä mietinnössä. Minulla on vain yksi tyytymättömyyden aihe, nimittäin se, ja tämä koskee komissiotakin, sana investointi ei esiinny missään. Jos me haluamme tukea maanviljelystä Euroopassa, meidän täytyy investoida siihen. Kiitoksia. Proszę mi wybaczyć za to, co powiem alle. Pahoittelen ehkä tässä ennakoin asioita, mutta viljelijöiden mielenosoitukset kyllä palvelevat ympäristö vastustavia poliitikkoja, eli tämä voi olla ongelmallista. Edustaja Eik, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Herra Dorfman tästä teidän ehdotuksestanne. Muutama lyhyt kommentti siitä. YMP on vuosikymmeniä johtanut siihen, että elintarvikehinnat ovat olleet suhteellisen matalalla ja suuret viljelmät ovat pärjänneet hyvin, mutta mikä hinta siitä on maksettu? YMP on johtanut pienten viljelmien häviämiseen ja katastrofaaliseen ympäristövahinkoihin, biologisen monimuotoisuuden häviämiseen, intensiiviseen karjahoitoon. Meillä on ollut elintarvikeskandaaleja ja entä sitten äh, resistentit bakteerit? ja korkealaatuisempi ruoka, halutaan parempaa ympäristönsuojelutasoa, haluamme, että viljelijät voivat työskennellä vastuullisella tavalla ympäristön kanssa, suojella samalla ilmastoa ja ympäristöä joutumatta kärsimään taloudellisesti siitä. Eli me vastaamme tähän järkevin markkinasäännöin ja hyvin rahoitus kannustimen. Tarjoamme riittävät EU-varat tähän muutokseen. Edustaja Dortmund vaatikaa kunnianhimoisempaa tekstiä, jossa nimetään nämä todelliset ongelmat. Teidän ehdotuksenne vaikuttaa hiukan heijastelevan status quota. Ja lopuksi vielä komission edustajalle kiitoksia kovasti tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Kun mainitsette prioriteetit, puhutte ilmastosta ja ympäristöstä, mutta eläinsuojelu ei ole mainittu ollenkaan tässä. Voi siis vain todeta, että tämä eläinhyvinvointibarometri, jota komissio itse on vaatinut, osoittaa, että 80 prosenttia Euroopan kansalaisista haluavat lisätä eläinten hyvinvointia. Mitä te teette? No, lakaisette tämän vain maton alle vai Minun mielestäni tämä ei ole se tapa, jolla meidän tulisi kohdella kansalaistemme toiveita. Kiitoksia. Minut Państwo przestajecie patrzeć. Kiitoksia. Kiitoksia. Te, hyvä arvoisa jäsen, katsotte minun päin, joten saatte kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Uskoakseni edustaja Dorfman teki erittäin hyvää työtä. Meidän pitäisi nyt parantaa tätä työtä ja saattaa se päätökseen. Eilen todellakin keskustelimme täällä salissa tarpeesta taata se, että meillä ei ole toisen luokan kansalaisia Euroopan unionissa. Ja äh, toissapäivänä esittelin Liettuan elintarvike- ja ruokaneuvoston aloitteen, jossa todetaan, että kaikkien pitäisi olla tasa-arvoisia Euroopassa ilman mitään toisen luokan kansalaisia. 2021 viljelmien ei pitäisi olla pienempiä kuin 2010 ja viherryttämisen pitäisi olla samalla tasolla kaikissa jäsenmaissa. Tämän vetomuksen yli 22 000 tuollaista viljelijää allekirjoitti ja uskoakseni se on hyvin tärkeä teksti meidän viljelijöillemme. Seuraavalla kaudella meidän pitäisi ratkaista tämä ongelma sen sijaan, että aina vain puhumme siitä. Jos viljelijät eivät ole kilpailukykyisiä, me emme voi käsitellä kilpailua eri jäsenmaiden välillä. Mielestäni ei ole ymmärrettävissä, että meidän ty- työvoimamme joutuu lähtemään muihin jäsenmaihin tekemään töitä maataloussektorilla noissa maissa. Tällaisen pitää loppua. Meidän pitää taata tasapuoliset mahdollisuudet kaikissa jäsenmaissa ja samanlainen kilpailu. Kuten suurin osa kollegoista jo totesi, meidän täytyy korostaa sitä, että maatalouspolitiikan täytyy pitää pysyä yhtenäisenä yhteisenä yhteisön eikä 27 eri tahon politiikkana. Sitähän komissio tässä ajaa. Se pyrkii hankkiutumaan eroon vastuusta ja asettamaan ehtoja edullisuutta jäsenmaille. Tiedämme, että nämä ehdot ovat erittäin, niiden välillä on suuria eroja eri jäsenmaissa ja tämä vaan pahentaa koko tilannetta. Tämä on erittäin e, oikea toteamus, että nämä ongelmat pitäisi saada ratkaistua. Häusling, kiitoksia vielä tästä esityksestänne, mutta silti hieman tuntuu siltä, että komissio ei saa asioita hoidettua maatalous on pulassa ja sitten jäsenvaltiot joutuvat korjaamaan tilanteen meidän puolestamme. Kaikki ongelmat tuotiin tässä kyllä hyvin esille, mutta ette kuitenkaan kertonut, mitä sitten tehdään kaikille sille, mitä ei viimeisessä yönpennustuksessa saatu tehtyä. Eli mitä jäsenvaltioiden pitäisi tehdä? On kuultu tilintarkastustuomioistuinta, kuulemme Öttingeriä, tässä teeskennellä, niin kuin mitä ne olisi tapahtunutkaan. Hän sanoi, että 80 prosenttia tiloista ovat viherryttämistoimien puitteissa, mutta olemme kuulleet myös toisenlaisia lukuja. Kuilu on aika iso, eli tässä nyt kyllä kaunistellaan tilannetta ja nyt katsotaan valtioiden suuntaan. Ja pelkään, että tässä syntyy nyt alaspäin menevää kilpailua se, joka on kaikkein vähiten kunnianhimoinen, määrää vauhdin. Miten te haluatte tässä nyt päästä sitä parempiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin ja saavuttaa ne, jos lähdetään kilpailemaan alaspäin? Ettekä myöskään vastanneet, vastannut tähän kysymykseen maa asettaa tavoitteet, ei pääse siihen parin vuoden kuluttua, huomataan, että näin ei ole käynyt. No vaaditaanko silloin nämä tuet sitten viljelijöiltä tai tältä maalta takaisin? Aivan kuten muidenkin ympäristötukien osalta Euroopassa ehkä sitten määräaikoja pidennetään, mutta loppujen lopuksi mitään ei tapahdu. Euroopan unioni toimii tässä ehkä hieman sitten löysästi, muuttaa aikamääriä, mutta mitään pakkoa tai seurauksia sille ei ole, että asioita ei täytäntöönpanna. Te puhutte ensimmäisen pilarin viherryttämisestä ja ympäristöehtojen täydentävyydestä, mutta tämä ei pätisi kaikkiin. Viittasitte siihen, että ympäristötoimi olisi vain toisessa pilarissa. Entä sitten tämä täsmäviljely, mihin se tähän, miten se tähän istuisi? Ja sanoitte myös, että ensimmäisessä pilarissa on asioita, joista jäsenvaltiot päättävät. Tämä on aika sekavaa. No, teitä naurattaa, mutta komissio nauraskeli viimeksi, kun heidän kanssaan puhuimme ja sanoivat, että no odotelkaa vain, kyllä tämä tästä. Mutta jos tässä on puoli vuotta aikaa, niin odotan kyllä hieman enemmän konkretiaa. Ehm, trzy minuty, panie pośle. Ja myślę, że muszę... Paljon kiitoksia. Kolme minuuttia. Ehm, kolme minuuttia, olkaa hyvä edustaja Castro. Davvero un ottimo. Kiitoksia. Ennen kaikkea tämä on erittäin hienoa työtä ollut kollega Dorfmanilta. Minä luin tämän tekstin ja siellä on hyvin paljon kohtia, jotka jaan täysin. Minä vahvistaisin vielä sitä osaa, jossa kollega korostaa tarvetta äh, säilyttää eurooppalainen äh, ulottuvuus. Luonnollisesti olen äh, edustaja Hauslingin kanssa samaa mieltä. Meillä on tarve suurelle yksinkertaistamisprosessille, mutta todellisuudessa nämä monimutkaistumiset vain lisääntyvät jäsenmaissa. Ja kuten edustaja Aguilera sanoi, ne maat, joissa joilla on alueellinen hallinnotto, kuinka ne voivat hallinnoida tällaista kansallisen tason strategista ohjelmaa? Jollakin tavalla tässä esityksessä kun kuuntelimme johtaja Mögeliä, on se, että tämä ottaisi mukaan aluekehityksen maaseudulla, myöskin niillä alueilla, jotka ovat alueellisempia. Eikä ole helppoa nyt jo kansallista sellaista, mikä on jo alueellistettu. Ja tässä on riskejä esimerkiksi, meillä pitäisi olla 20 suunnitelmaa minun maassani. Tämä aiheuttaa valtavan riskin yhteisrahoituksen osalta YMPssä, sillä äh, jos puhutaan 50 prosentin tasosta äh, ja siitä, että meillä on 100 prosentin komission taso, mutta kansallisella tasollahan tämä kaikki rahoitetaan. Ähm, ei ole epäilystäkään siitä, millä tavoin jäsenmaat komission tapoja ähm, tavoitteita saavuttavat erää. Nämä ovat hyvin erilaisia ratkaisuja. Ehkäpä jotkut keskittyvät vaikka hedelmien viljelyyn ja toiset muuhun. Ähm, tästähän juuri on kyse. Ja tämä on nimenomaan sitä, mitä me olemme korostaneet nykyisen YMPn huonona puolena. Eli jos me hyvin tarkastelemme tätä tilannetta, kyllä todellakin näistä ehdotuksista hyvin monet ovat hyväksyttävistä parhaassa mahdollisessa maailmassa. Nämä olisivat jälkeen hyviä. Tässä on varmastikin hyviä seikkoja mukana, mutta käytännössä, käytännön sovelluksessa me törmäisimme suuriin riskeihin, uudelleen kansallistamisriskiin, yhteisrahoitukseen liittyvään riskiin niin edespäin. jos jäsenmaat eivät saavuta näitä tavoitteita, tavoitteita. Myöskin sanktioriski on olemassa ja voisin kuvitella, että hyvin alueellistettu maine, eh, maa, jolla on PSRssä ollut ongelmia, voisi olla koko kansallisen strategian kanssa pulassa. Ja eh, todellakin eh, onneksi meillä nyt on tällä kertaa aikaa sille. Hyvin selvästi haluaisin sanoa nyt kaikille kollegoille, tällä kaudella me emme voi mitään edes yrittää aivan selvää Omnibus on osoittanut tämän asian. Me teemme erittäin hienoa työtä Rundmeikelen ansiosta, mutta 14 kuukautta. Kuinka voidaan kuvitella, että näin monimutkainen, näin moninainen uudistus voitaisiin toteuttaa yli alle puolestatoista vuodessa, jos näin oli. Kiitos. Myślę, że cele to takie 10 przykazań bożych. Kiitoksia. Äh, tässä meillä oli kymmenen käskyä tavoitteista. Ja nyt äh, Niin, eikö me voisimme nyt näihin PCR-kysymyksiin puuttua tai parantaa niitä? Jos tavoitteet olisivat yhtä selkeitä kuin kymmenen käskyn osalta, niin tuskinpä tarvitsisi aina miettiä samoja kysymyksiä uudelleen. Olipa kyseessä tilintarkastustuomioistuimen kertomus kansallisesta tai, tai EUn tasosta. aivan selvää on, että tavoitteita ei ole määritelty selkeästi ja on vaikeaa arvioida, saadaanko annetuilla varoilla Euroopasta lisäarvoa. Voin korostaa sitä, mitä kollegat Hoisling ja De Castro sanovat viherryttämiskomponentista, siitä, miten tätä tulevaisuudessa pitäisi rahoittaa. Eilen komissio jo antoi ymmärtää, että se ei ymmärrä tai pidä viherryttämistoimia tällaisena kestävän pohjaisena toimena maataloudelle. Se ei halua lähteä muuttamaan toimia. Minusta tällä ei kyllä vastata viherryttämisen perusperiaatteisiin. Ja täällä puhuttiin erilaisista tulosvaatimuksista ja kansallisista indikaattoreista. Ja monien kertomusten perusteella tiedämme, että tällaisia indikaattoreita ja tavoitteita ei ole, tai niiden pohjalle ei pystytä nyt rakentamaan, niin miten ajattelet, että tässä lyhyessä jäljellä olevassa ajassa saisitte aikaan järkevät indikaattorit, joilla todella saadaan aikaan mitattavissa olevia tuloksia sekä EU-tasolla että sitten lisää indikaattoreita kansallisesti ainakin 27 maassa. Minun on hankala kuvitella, että näin lyhyessä ajassa tähän päästäisiin. varmasti loppujen lopuksi käy jälleen samalla tavoin. Paljon on käytetty vaivaa ja määrärahoja, mutta tulokset eivät ole mitattavissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, komissio esitteli tässä yksinkertaistamishankkeen. Minä näin tässä äh, sääntöjen ja normien monimutkaistumista ennen kaikkea ja erityisesti haittaa viljelijöille Siksi me pyrimme puuttumaan asiaan, mitä tulee YMPn ähm, talousarvion Luonnollisesti täällä monet äh, hyvät äänet puhuvat suorista tuista ja ensimmäisestä pilarista ja niiden tärkeydestä. Ähm, näitä voitaisiin parantaa, kyllä, mutta meidän täytyy muistaa, että edelliset YMPn uudistukset ovat aiheuttaneet nykyisen toimimattomuuden tilanteen ja tämän tuotannosta irrotetun tukimallin, joka meidän mielestämme kallista ja tehotonta järjestelmää tukee. Ja aivan samat tahot, jotka näin ovat sabotoineet ensimmäisen pilarin, haluaisivat muitakin leikata tai poistaa. Suorat tuet, vaikka kriisin yhteydessä niihin liittyen ei ilmoitettu mitään. Tämä tarkoitti sitä, että ihmisiä on tuomittu melko lailla suoraan konkurssiin meidän pitäisi tunnustaa suoran tukien osalta tämä se, seikka, niin että kaikki voisivat sen sisäistää ja jotta voisimme sitten tulevaisuudessa uudistaa asioita. Kiitoksia. Danton. Merci, monsieur Kiitoksia, puheenjohtaja. Eh, hyvä kollega, kuuntelin teitä hyvin tarkkaan Teitä koskaan puhuneet taloudesta, vaikka YMP on ennen kaikkea talouden politiikkaa. Pitääkö minun jälleen kerran artiklasta 39 kohdasta B muistuttaa teitä, että YMP pitää taata viljelyväestölle, erityisesti maaseutualueella, riittävä tulotaso ja pitääkö meidän tästä kohdasta C, markkinoiden vakauttaminen, muistuttaa teitä ja kohdasta E, jonka mukaan meidän pitää pyrkiä taata, takaamaan reilut hinnat kuluttajille tässä ehdotatte vielä vihreämpää rakennetta, mitä tulee uuteen toteuttamisen. Ähm, herra, oikein haluaisin sanoa höpö höpö. Yksinkertaistamisen ei pitäisi palvella vain teidän yksiköitänne. Jos nyt fiksusti vastaamme tähän kysymykseen, äh, Agripääosastosta leikataan henkilöstöä ja tehdään säästöjä, näin Eurooppa hyötyy, niinkö? Minä ehdottaisin jotakin yksinkertaista. Näyttäkää meille Tyypillinen strateginen suunnitelma, joka yksityiskohtajien tasolla osoittaisi markkinoiden toiminnan jäsenmaissa. Jos me olemme samaa mieltä, me voimme allekirjoittaa aivan kaikessa rauhassa, rauhallisen mielin sen, mitä te olette tekemässä, mutta se, mitä te meille ehdotatte, Meillä ei ole mitään sanottavaa tähän sisältöön liittyen, mutta kuka tulee suunnitelmat arvioimaan kansalliset, onko DG Agrissa henkilöitä tätä varten ja äh, napataanko tähän rahaa muualta YMP-talousarviosta? Meillä ei ole mitään vastauksia, mikä on kansalainsäätäjien rooli, kuinka voimme kontrolloida näitä kansallisia ohjelmia, komission toimeenpanevat yksiköt hoitavat näitä, mutta jollakin tavoin te tässä siirrättekin ähm, kansalainsäätäjät äh, tehtävänsä ulkopuolelle tällä ehdotuksella. Äh, heti kun te meille äh, yksityiskohtaisen mallin esittelette, me sitä mielellämme tutkimme, mitä tulee tähän vihreän arkkitehtuuriin. Minua huolestuttaa kyllä se, että 70 prosenttia tai 100 prosenttiakin saattaa olla tulossa lisää ehdollisuutta. Viljelijät odottavat meiltä jotakin muuta. He odottavat, että me ennen kaikkea takaamme sellaisen puitteiston, joka heille suo tulon. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia. Hyvä. Puheenjohtaja, kiitoksia ensinnäkin Dorfmanille tästä mietinnöstä. Tämä on asia, jota voimme yhteisesti edustaja Ongle, jos ymmärsin hyvin tämän teidän esityksenä, niin olen sitä mieltä, että loppujen lopuksi tässä on kysymys siitä, että 80 vuotta maatalouspolitiikkaa on ollut kaikki ihan hukkaan, jos edetään tällä tavalla. Se, mitä totesitte, niin nämä markkinajärjestelyt, ne eivät todellakaan vakuuta meitä, ne ovat niin heikkoja. Tänä päivänä minusta meillä on myöskin tärkeä kohta, joka kannattaa ottaa huomioon. Se koskee maatalousvyöhykkeitä. Ja se, että vaihdetaan tätä menetelmää, en ole sunkaan vakuuttunut siitä, että se ö, turvaa tuon tilanteen ihmisten terveyden ja elintarviketurvallisuuden ja ottaa huomioon riittävästi yhteisympäristömme. Tämä kysymys jossa lähestytään tätä tavoitepohjalta, on mielenkiintoinen, mutta yhteisön vastuutasolla meidän täytyisi olla lähempänä näitä tavoitteita. Sen sijaan, että puhuttaisiin kansallisista strategioista, pitäisi puhua operatiivisesta puitteistosta kansallisella tasolla. Tällainen tavoite pohjautuisi yhteisen eurooppalaisen tavoitteeseen, ja sitä täydennettäisiin kansallisella tasolla tarkemmin, tarkempien tavoitteiden välillä. Miten voitte olla varmoja siitä, että nämä tavoitteet ovat uskottavia ja johdonmukaisia? Millä tavalla seuraatte ja arvioitte kansallisten suunnitelmien toimivuutta? Ja minua huolestuttaa erityisesti myös se rooli, jonka te aiotte tässä omassa ehdotuksessanne ottaa yhteislainsäätänä suhteessa meihin parlamenttiin. Nämä ovat kysymyksiä, jotka tänä päivänä ovat mm, tärkeitä nyt, kun määräajat näissä uudistuksessa ovat niin kireitä. Ja minusta me emme voi ajatella, että ne kysymykset, jotka tulevat esille, kun pyrimme saamaan avoimet markkinat kansallisella tasolla, niin yhteistyön tulisi vastata pelkästään tällaisin taloudellisiin menettelyihin. Eh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen tästä edustaja Dorfmanin mietinnöstä, mitä tulee siihen äh, osio, joka koskee tätä ehdollisuutta ja viherryttämistä erityisesti. Nämä tiedot ovat meille hyvin tärkeitä. Te olette tässä puhuneet siitä, mitä haluatte tehdä konkreettisesti, mutta haluaisin tietää, mitkä ovat komission mielestä seuraamukset viljelijöille ja hallinnolle ottaen huomioon YMP-vaikutuksen näihin asioihin. Niin minulla on kaksi muutakin kysymystä komissiolle. Onko teidän tarkoituksenne YMPn ensimmäinen pilari rakennerahastojen kaltaisella tavalla järjestää vai olisiko ensimmäinen pilari suorien tukien pilari ja toinen pilari sitten maaseudun kehittämistä? Ja jos meillä ei ole yhteisrahoitusta esimerkiksi pilarissa, kuinka tämä toteutuisi ja toiseksi komissio on meille sanonut, että meidän pitäisi tehdä tai suorittaa valvontaa tulosten perusteella, mutta kuinka tämä toteutuisi esimerkiksi luomuviljelijän tuotanto, kuinka voidaan arvioida, että se vastaa oletettua. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kaniet. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää Herbert Dorfmania tästä mietintöluonnoksesta. Kaikki tiedämme, että YMP viimeinen uudistus onnistui vain osittain. Ja ehdotukset, joita nyt on käsittelyssä, ovat mielestäni hieman sekavia. Ne vain monimutkaistavat asioita entisestään. Haluan myös varoittaa kaikenlaisista kansallisista epäsuorista maksuista. Tämä lähtisi vääristämään markkinoiden kilpailua entisestään. Baltian maissa ja Latviassa viljelijöille suorien tukien konvergenssitaso on tärkeä. Latviassa määrät ovat edelleen selkeästi keskiarvon, EUn keskiarvon alapuolella. Tätä ei voida hyväksyä, koska heillä on maassamme samat, viljelijöillä on samat haasteet ja hinnat ja kustannukset kuin muissakin EUn maissa. Ja kun katsotaan näitä pilareita, niin sanotaan, että toisen pilarin tuet uusissa jäsenvaltioissa ovat korkeampia kuin muualla ja siksi ykköspilarin maksut voivat jäädä matalammalle tasolle, mutta usean otteeseen on osoitettu, että tämä ei ole totta. Edelleen tulen peräänkuuluttamaan selkeää ja tasaveroista rahan jakoa YMPn pilarien kesken. Maaseudun kehittämisen kustannukset ja maksut pitäisi nekin ottaa uudella tavalla huomioon, kuroa umpeen eroa uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä. Eli jälleen kerran monet ehdotukset tässä ovat nyt sekavia, mutta nyt meillä on kuitenkin mahdollisuus muotoilla modernia ja järkevää yhteistä maatalouspolitiikkaa. Dank u wel, voorzitter. De... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Euroopan unioni antaa rahaa ulos ikkunoista ja ovista joka suuntaan. Ja kaikki tämä raha katoaa ö, tukiin. Meidän täytyisi kuitenkin katsoa tulevaisuuden ja ennen kuin tällainen tukipolitiikka jatkuu, haluaisin katsoa hiukan menneisyyteen. Alankomaat sai 725 miljoonaa tukia maatalouspuolella viime vuonna ja tämä kaikki suuntautui supermarketteihin ja suuriin viljelmiin ja niin poispäin. Minusta on todellakin sääli ja häpeä, että me käytämme rahaa tällä tavalla Euroopassa näin me stimuloimme tällaista intensiivistä maataloustuotantoa ja esimerkiksi lihan massatuotantoa. Aiemmassa maatalouspolitiikan uudistuksessa soitan käyttiin tiettyjä viherryttämispolitiikkoja, jotka tilintarkastustuomioistuimen mukaisesti eivät saa ollenkaan aikaiseksi minkäännäköistä ilmasto- tai ympäristövaikutuksia. Siksi tämä viherryttämistuki on pelkästään tulotukea hyvä puheenjohtaja, millä tavalla me selvitämme veromakselle sitä, että nämä kaikkein suurin tulo, menopuoli Euroopan unionissa johtaa siihen, että me vain tuhoamme ympäristöämme, että vettä ei enää puhdisteta riittävästi, että biodiversiteetti häviää. Minä en ainakaan voi sitä mitenkään selvittää, eikä sitä voi kukaan. Ei sitten liian me jatkaan piltein tällä samalla linjalla eteenpäin. Meidän täytyy, hyvä puheenjohtaja, muuttaa tätä toimintatapaamme radikaalisti. Meidän planeettamme kärsii tämän jatkuvan tuotannon lisäämisen alla. Meidän täytyy saada aikaiseksi selkeä kurssimuutos ja saada aikaiseksi kestävä tulevaisuus ja muuttaa varsinkin kaikki kasvipohjaiseksi elintarviketuotannoksi ja päästä eroon näistä turhista tuista. Ja siksi olen sitä mieltä, että ylipäätäänkin maataloustuet Euroopassa tulee poistaa. Uh, thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Euroopan unioni on todellakin muuttumassa näinä aikoina, kun me yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa suunnitelemme. Me emme komissiolta ruokaturvallisuudessa vastaavaa saa ja mielestäni Euroopan unionin kaikkein suurin mahdollinen hanke niille ihmisille, eh, joita edustan, olisi elintarviketurvallisuus ja se, että meillä olisi laadukkaiden tuotteiden yhteismarkkinat. Ja tästä syystä minä olen tukenut Euroopan unionia, mutta muista syystä kyllä en niin tekisi. Siksi minun on pakko todeta, että eh, sen sijaan, että me leikkaisimme talousarviota tästä budjetista, meidän pitäisi kasvattaa sitä ja tämä pitäisi olla meidän kaikkien tärkein projektiimme. Minun on pakko sanoa, että minua valtavasti huolestuttaa tämä toteutusmalli. Tämä vaikuttaa hyvältä ajatukselta paperilla, mutta todellisuudessa saattaa olla toisin. Me tässä äh, katsomme äh, Pilari 2 mallin toistoa, mikä on johtanut sellaisen tilanteeseen, että ihmiset joutuvat jonottamaan minun luokseni ja muiden meppien luo, jotta pääsisivät komission yhteyksiin ja kun he ovat komission yhteyksissä, komissio on hyvin vastaanottava ja ovet ovat aina avoimena, mutta mitään ei voida tehdä ja joutuu palaamaan kotiin tyhjinkäsin. Aina tämä on hiukan kuin lapsi, joka kääntyy äidin puoleen ja lähetetään kysymään samaa isältä. Ja välillä täytyy pohtia, pyritäänkö tässä pääsemään vastuusta eroon. YMPn suhteen mielestäni se, mitä komissiojohtaja Kallasen alla olisi voinut tapahtua, olisi todellinen lähestyminen. Jos tämä tapahtuisi minun maassani, erät ihmiset, jotka saavat hehtaarilta tuhat euroa tällä hetkellä ja naapuri paljon vähemmän, joku saa tuhat ja joku saa vaikkapa viherryttämyksen vuoksi vain 300-400 euroa. Tällainen on väärin. Jos me saamme tämän oikein, tämä voisi palvella maaseutua, että me voisimme ylhäältä alaspäin rikastuttaa ikään kuin. Te mainitsitte tämän edustaja Dorfman, tiedän, että olette tosissaan, että tämä koko ajatus, että meidän pitäisi turvata perheviljelmiin ja meidän pitäisi tehdä laskelmamme toisin perustein. Jos me näin tekisimme, voisimme saada todellista muutosta aikaan. Me emme tällaista varoinen siirtymistä ylhäältä alaspäin näe kyllä maaseutualueella Euroopan unionissa. Äh, on tietenkin henkilöitä, jotka lentelevät yksityiskoneella ympäriinsä, mutta tällainen pitäisi saada muuttumaan. Meidän täytyy muuttaa tätä 40 prosenttia ja vielä enemmän tähän pitäisi saada rahoitusta. Kiitos. Tak, bezpieczeństwo żywnościowe jest podstawową istotą bezpieczeństwa. Elintarviketurvallisuus on yleinen turvallisuuskysymys. Tämä on sellainen käsite, jota meidän pitäisi korostaa todellakin vielä enemmän. Olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia. Haluaisin onnitella kollega Dorfmania tästä erittäin onnistuneesta mietinnöstä. Tämä on hyvä pohja nyt keskusteluillemme ja hyvä alku. Kun käytämme eurooppalaisia varoja, ja näinhän aika paljon tehdäänkin, niin silloin pitää saada aikaan yhteistä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa ja pitää myös kantaa siitä vastuuta. Esittäisin kaksi kysymystä komissiolle. Jos ymmärsin oikein, tästä mallin esittelystä, niin aiotte YMPn toisen pilarin puitteissa, kun katsotaan operatiivisia ohjelmia, niin näitä on tarkoitus toteuttaa vain jäsenvaltiotasolla. Tulen suuresta EUn jäsenvaltiosta. Meillä on liittovaltiorakenne, osavaltioita, jotka osittain ovat yhtä suuria kuin suurin osa EUn jäsenvaltioita tai ylittävät ne kooltaan, niin pohdin, väheneekö loppu byrokratia, jos toisessa pilarissa todella kaikki sysätään vain jäsenvaltioille ja tässä tavallaan toissijaisuus sitten kärsi vai ymmärsinkö tässä nyt asian väärin? Sitten se, mitä Dantan sanoi, jos ymmärsin oikein, niin olen täysin yhtä mieltä siitä, että toisen pilarin on, toisen pilarin on tarkoitus siirtää viherryttämistoimet ja jos täydentäviä ympäristöehtoja lähdetään laajentamaan, kysyisin, miten tämä sitten tapahtuu? Aiotaanko ykkös- ja kakkospilarit yhdistää toisiinsa, ja jos näin aiotte tehdä, niin miten sitten yhteisrahoitus YMPn ja ympäristöpolitiikan puitteissa ja toisessa pilarissa toimia. Tämä varmasti aiheuttaa joillekin jäsenvaltioille haasteita. Edustaja Thank you, Chair, and my thanks. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota. Minä pidän melko lailla ajatuksesta keskittyä siihen, mitä on saavutettu sen sijaan. Kuinka, mutta mielestäni teidän pitäisi kasvattaa suojelevaa viljelyä, ja muita viljelytyyppejä koskevaa listaa. No, meidän pitäisi saada näistä enemmän tietoja. Haluaisin tietää, ovatko nämä jonkinlainen minimitaso ja pitäisikö sitten viljelyyn tehdä e- ympäristön eteen vielä enemmän. Tämähän ei ollut selvää tuossa esityksessä. Sitten toisekseen viljelijät, olivatpa kyseessä sitten perhe, yritys tai keskisuuri tai suuri, tarvivat varmuutta, sillä ne ovat yrittäjiä ja minä en kuule varmuutta tässä yhteydessä tänään. En vieläkään ymmärrä, kun puhumme maahan sidotuista maksuista. Tuossa pilarissa yksi, puhummeko niistä vai hehtaarin sidotusta vai onko sataprosenttisesti. Tämä tuki sellaista, että siihen liitettäisiin täydentävä ympäristöehto ja kuinka tätä mitattaisiin. Sitten kolmas kysymys, johdonmukaisuus tästä esimerkki Irlannissa. Meillä on jonkin verran äm, soista aluetta, joka on luonnontilaista aluetta, mutta jotta me voisimme ympäristöehtoja ja hyvän maanviljelyksen periaatteita noudattaa, tämä, tällaiset äm, alueet, niillä olevat pusikot, viljelijät äm, torjunta-alana käsittelevät ja tämä leviää sitten vesistöihin ja viljelijät sanovat, että he haluaisivat enemmän varmuutta siitä, että jo olemassa olevat ekotyypit että niiden suojaaminen on jotakin, mistä hyötyy sen sijaan, että joutuisi repimään tällaisen alueen pois viljelyksen tieltä. Haluaisin vastauksen tähän. Ja sitten voisiko joku selittää, mitä reiluus tarkoittaa, sillä melko lailla täällä salissa ja muualla kyseessä on avoin kysymys. Puhummeko reiluudesta viljelijälle, viljelmälle, perheelle, yhteiskunnalle – ja mikä on meidän yhteisessä pohdinnassamme reiluuden periaate, sen määritelmä yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kiitoksia. Bogovic. Edustaja Bogovic, olkaa Hvala za besedo. E, Hvala. Kiitoksia. Kiitoksia Herbert tämän asiakirjan valmistelusta kun tarkastellaan keskustelua ja yksinkertaistamista ja niin poispäin, minusta meidän täytyy ennen kaikkea korostaa sitä, että yksinkertaistamisen suurin vihollinen on suuri muutos, selkeyden puute, viivästykset ja tämänkaltainen. Nyt on vuosi 2018, me keväässä ja pelkäänpä, että meillä on sama ongelma kuin kohesiopolitiikan suhteen. Suuria muutoksia ja paljon epäselvyyttä. Tästä syystä olemme nyt jo viivästyneet ja meidän tulisi nopeuttaa toimintaamme. Kun tarkastellaan sitten rahaa, joka menee maatalouteen, maksamme 0,4 prosenttia BKT, se on liikaa elintarviketurvallisuudesta. Toisaalta kuitenkin meillä ei ole mitään ongelmia siinä, että todetaan, että no 2 prosenttia NATO on sehän nyt vaan täytyy maksaa. Se on kuitenkin viisi kertaa niin paljon kuin elintarviketurvallisuudesta maksetaan. Maatalouspolitiikka on myös sosiaalipolitiikkaa. Eurooppalaiset kuluttajat itse asiassa maksavat 15, 16, 17 prosenttia pelkästä ruoasta. Ja viljelyllä on yhä enemmän ongelmia. Tilastot kertovat tästä selkeästi. Minusta meidän täytyy tukea perheviljelmiä, meidän täytyy säilyttää keskikokoiset viljelmät. Ja meidän täytyy pyrkiä auttamaan niitä, jotka ryhtyvät viljelemään, koska nämä ehdottomasti tarjoavat meille paremman tulevaisuuden ja voimme näin odottaa saavamme myös enemmän vihertämistä tämän kaltaista viljelyn avulla. Me tarvitsemme myös paremman tilanteen kokojakoon viljelmillä ja Minusta pelkästään suuret viljelmät eivät ole tässä suhteessa riittäviä, kun katsotaan ympä- täydentäviä ympäristöehtoja ja viherryttämistä. Meidän tulisi keskittyä hyvin käytäntöihin, niihin, jotka ovat hyväksi ympäristölle ja ihmisille. Ja näin meidän tulisi myös rohkaista siihen, että nuoret ryhtyisivät viljelemään maata – uudet sukupolvet saataisiin työhön ja tämän avulla sitten saataisiin lisätietoa digitalisoinnista. Voitaisiin puhua myös näistä älykkäistä kylistä niin, että maaseudulla voidaan elää oikeaa elämää, jossa myös nuoret ja vanhemmat voivat olla mukana. Kaikki voivat olla mukana tällaisessa toiminnassa. Kiitoksia. Edustaja Anjo. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin myöhään toisesta valiokunnasta. Olisi ollut hienoa olla mukana keskustelussa. Nyt on, puhutaan todella epämääräisesti suurista, keskikokoisista, pienistä tiloista. Kuka oikeastaan päättää, mikä on suuri tila? Tätä voidaan katsoa eri näkökulmasta. Sen koon puolesta. Tässä vertaillaan Skotlannin ja Kaakkois-Lincolnshiren erilaisia tiloja keskenään. Sitten voidaan katsoa tilojen tuottoa tai liikevaihtoa tai esimerkiksi niiden työntekijöiden määrää. Mutta kun pyritään määrittelemään nyt sitten suurta tai pientä tilaa, katsotaan mikä on pieni tila Britanniassa, se saattaisi olla aika iso tila itäisessä Euroopassa. Minusta olisi paljon helpompaa asettaa tukikatto tietylle tasolle. Jos ihmiset eivät siitä pidä, voivat sitten sanoa pojalleen, että jaetaan tila kahtia ja voimme sitten kumpikin pyytää tukia. Kuulostaa paljon yksinkertaisemmalta. Sitten asioita ei mielestäni tässä asiakirjassa mainita. Vihreä lobby puhuu usein tehdastilasta. Mikä ihme se on? Tässä yksittäisen linnun tai eläimen perusteella voidaan puhua hyvin erilaisista tiloista, eli tähän haluaisin kyllä määrittelyä. Sitten minulle tärkeä asia. Tässä viitataan siihen, että viljelijöiden pitää toimia ilmasta tavoitteiden puitteissa. No mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Pitää puhua siitä, että metaanipäästöjä pitää vähentää näin ja näin paljon, tyyppipäästöjä näin ja näin paljon, hiilidioksidipäästöjä näin ja näin paljon, mutta no, miten tähän sitten päästään? Tämä on hallinnollinen painajainen. Pan Edustaja Jarl. Kiitoksia. On hienoa, että täällä pohditaan YMPtä. Herra Ek, pysykää vain täällä paikan päällä pohtimassa asiaa kanssamme. Sitten toiseksi tähän alkuun, kun tässä puhuttiin näistä kymmenestä käskystä. Des kuiskutteli minulle, että ehkäpä nämä kymmenen käskyä toimivat niin hyvin, koska juristit eivät olleet niitä laatimassa. No, se siitä. Mutta sitten kolmas kommentti niin liittyy siihen, mitä Bogovic sanoi. Minulle Maatalouspolitiikka on myös turvallisuuspolitiikka. Tässä on kyse siitä, että ihmiset saavat ruokaa Euroopassa ja se todella on turvallisuuteenkin liittyvä kysymys. Voin säästää tässä nyt aikaa. Minua kiinnostaa se, mitä Lin sanoi. Ja vielä kiitos Dormannille mietinnöstäsi. Tämä voisi oikeastaan olla siltana komission ehdotusten ja käytännön toteuttamisen välillä. Tästähän parlamentti vastaakin. Tulin tänne hieman myöhään, koska olin koordinaattoreiden kokouksessa. En haluaisi, että komissio poistuu salista ja sitten pelkää, että me emme lähtisi tässä mukaan. Tässä on erilaisia ehdotuksia, jo, joihin jo pureudutaan. Meidän täytyy varoa tässä sitä, että tässä ei ole kyseessä vain komission ja jäsenvaltioiden välinen suhde, vaan tässä pitää katsoa viljelijää. Komissio tältä osin mielestäni on toiminut hieman liian vähän. Sitten äh, siirtymäkaudet. No, jotkut jo ovat sanoneet, että tässä aikataulussa tämä ei ole mahdollista. ja Suur tänu, lukuvuotetut kollegit, että... Kiitoksia, hyvät kollegat. Kiitoksia kovasti siitä, että tällainen tavoitteellinen lähestymistapa kuulostaa kyllä kovin luotettavalta. Ja tietysti ihan yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi siirtyä siihen suuntaan. Ottaisin kuitenkin esille yhden asian, josta ei ole juurikaan keskusteltu. Ja viljelijöiden kanta pitää ehdottomasti ottaa huomaan. Eihän maatalouspolitiikka saa ohittaa sitä, että meillä on kyseessä tulotuet ja hyvin suuri osa tuloista siirtyy suoraan viljelijöille. Ja minusta on äärimmäisen tärkeää se, että tämä eri pilarien välinen joustavuus olisi seuraavana ajanjaksolla mahdollista. Ja meidän tulisi ehdottomasti antaa jäsenvaltioille paremmat mahdollisuudet siirtyä käyttämään ensimmäistä pilaria. Ja myös haluaisin, että kun puhutaan jäsenvaltioiden eri näkökantoja ja suoria tukia. Kun aletaan pitämään neuvottelua vuodesta 2028, niin tätä teemaa enää ei käsiteltäisi. Kaikkeahan ei saa ihan mitata loppuun asti, mutta kyllähän jäsenvaltioiden väliset erot sitten voitaisiin jo ottaa neuvottelupöydältä pois tässä vaiheessa. Arvostan kovasti tuota eilistä tilintarkastustuomioistuimen näkemystä viherryttämistä, sillä jos meillä ei ole riittävää palautetta, millä tavalla me voimme rakentaa tätä politiikkaa, niin silloin on erittäin monimutkaista koostaa tätä uutta politiikkaa. On selvää, että meidän täytyy myös katsoa sitä, millä tavalla politiikka on tähän mennessä toiminut ja sen pohjalta voimme sitten edetä järkevästi. Kiitoksia. Jeszcze mamy dwa wystąpienia. Voimme siirtyä eteenpäin. Meillä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Er- edustaja Dias, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Halusin odottaa tässä keskustelun edistymistä ennen kuin käytän puheenvuoron. Kiitos Dormanille mietinnöstä ja kiitos myös komissiolle siitä, että se pohtii YMPn mahdollista tulevaisuutta. Minulla on pitkä kokemus täältä parlamentista, eikä komission ehdotus ole vielä koskaan poistunut parlamentista siinä muodossa, kun se tänne tuli. Eli meillä on mahdollisuus lähteä parantamaan komission ehdotusta. Haluaisin nyt puuttua joihinkin asioihin, jotka tulivat esille. Nyky YMPssä on jo kansallisesti paljon liikkumavaraa. Saksa koostuu 16 osavaltiosta. Tulen Bayerista, jossa on 12 miljoonaa asukasta ja 90 000 maataloustilaa. Katsoin tilastoja ja vain 5 prosenttia niistä on yli 100 hehtaarin tiloja ja 50 prosenttia maksimissaan 20 hehtaaria. Suuret tilat saavat miljoonan, miljoonan ensimmäisestä pilarista ja 5 miljardia toisesta pilarista. Sadasta eurosta, jotka maksamme toisen pilarin, tulee 20, niistä 20 euroa tulee Bayerista, 30 liitovaltiotasolta ja loput 50 Brysselistä. Tällaiset eurot hyödyttävät perheyrityksiä ja Bayerin maa-alasta yli 60 prosenttia on viherryttämisen alle saa näin lisätukea. Ja jos palaan siihen, mitä komissio eilen sanoi, niin hyvä Martin Hoisling, pyydän lukemaan tuon kertomuksen kunnolla bio- tai luomutalous on jätetty tämän ulkopuolelle. No miksi? Koska sanotaan, että he eivät kuulu viherryttämisen äh, alaisuuteen. Tämä on poliittinen mietintö tai äh, kertomus, enkä voi sitä hyväksyä. Aion kirjoittaa tästä kirjan eteenpäin. Ja kaipaan tässä sitä, että talous asetettaisiin paremmin etusijalle. Meidän täytyy taata viljelijöiden tulot, sitä tässä kaipaan, niin kuin muitakin asioita, mutta meidän täytyy paremmin ottaa esille se, miten viljelijöiden selvitysmahdollisuuksia parannetaan. Kiitoksia. Toivon kaikkea hyvää tässä Dortmundille, aivan kuten hän on kuullut paljon nyt erilaisia toiveita ja pyrkii ne yhdistämään yhteensä. Meidän täytyy kyllä nyt nähdä, että olemme menossa melkein joka menet riittävän pitkälle kotimaissamme. Hoidamme asiaa tietysti eri tavoin ja kyllä teidän täytyy kestää meitä ainakin 30. maaliskuuta asti ensi vuonna. Enkä tiedä, mitä sitä siirtymäkauden jälkeen tapahtuu, mutta voin vakuuttaa teille sen, että siihen asti ainakin työskentelee erittäin rakettavasti näiden asioiden kimpussa. Mehän me en tarkalleen tiedä, että mihin tässä nyt ollaan edes ylipäätään menossa. Minä olen kuullut yksinkertaistamisesta paljon ja kaikki vaativat sitä. Ja minä haluaisin tietää, miten tilannetta parannetaan. Sehän tässä on ongelmana. Se on sama ongelma, kun puhutaan viljelijätasolla. Minusta on hyvä ajatus se, mitä Eurooppa pyrkii nyt tekemään, on sama erilaisen suhteen Brysselin jäsenvaltioiden ja alueiden välille. Mutta suurin ongelma EU-politiikassa äh, ovat eri tulkinnat eri jäsenvaltioissa ja eri jäsen- alueilla. Se, millä tavalla täytäntöön pannaan kaikkea. Ja kaikki pelkäävät ihan loputtomasti sitä, että Euroopan komissio syyttää petoksesta ja että saadaan rangaistuksia. On erittäin vähän hallituksia Euroopassa, jotka eivät saa rangaistuksia. Ei siksi, että ne ovat aiheuttaneet vankavia ongelmia, vaan siitä syystä, ettei täytäntöönpano ollut sataprosenttisesti sen mukainen, mitä Eurooppa olisi halunnut. Puheenjohtaja, esititte erittäin asiaan kuuluvan kysymyksen eilen. Miksi yhä vähemmän nuoret haluavat ryhtyä viljelijöiksi? Minä en ole täällä viiden kuluttua, mutta täällä saattaa olla monia teistä viiden kuin vuoden kuluttua kysymässä tuota samaa kysymystä. Ja ihan yksinkertaistahan se on. Miksi haluaisi ihminen ryhtyä viljelijäksi, kun kaikki ystävät, jotka käyvät koulua, saavat paremmat työpaikat, paremmat elinolosuhteet. Ei tarvitse olla seitsemän päivää ö, viikossa töissä, 365 päivää vuodessa, jouluaattona ja ties milloin. Jos halutaan saada nuoret mukaan, meidän täytyy antaa nuorille myös rohkaisua siihen, eikä kysymys ole pelkästään ympäristöstä. Se ainoa asia, mikä kannustaa ihmisiä työskentelemään kovemmin, on puhdas raha. Ja kunnes tämä maatalouden oikea hyötyfaktori tulee käyttöön, niin sitä ei tapahdu. Kun puhutaan YMPstä, niin yhdistää se. Sanotaan, että kuinka paljon näin saadaan, kuinka paljon saadaan tietyllä viljelmiä. Jos et ei vielä siitä, niin ikävää. Jotkut sanotaan, että leikataan viljelmä puoleksi ja yrittää saada enemmän rahaa. No, lykkä till, katsotaan onnistuuko se. Mutta tämä jatkuva kiista sen välillä, että jotkut saavat enemmän kuin toiset, se ei ollenkaan rohkaise nuoria siirtymään maatalouden piiriin, eikä se rohkaise investoimaan tulevaisuuteen, sillä ainoa tapa, että nuori viljelijä voi investoida, eihän hänellä tätä rahaa ole. Hänen pitää kääntyä pankin puolelle. Täytyy näyttää liiketoimintasuunnitelma. Täytyy työskennellä, jotta voidaan saada tämä tulos aikaiseksi 20-30 vuoden sisällä. Se on se haaste, joka komissiolla on, se haaste, joka meillä on, joka jäsenvaltiolla on ja se haaste, joka alueella on. Sillä kaikkihan me olemme tässä samassa veneessä, eikä kukaan ole paremmassa tilanteessa kuin toinen. Ja jos toinen yrittää hyötyä toisesta, niin molemmat häviävät. Kiitoksia. Kiitos. nyt uh, uusi varapuheenjohtajamme. Ah, okay, thank you. <laughs> um, în prezent uh, suntem martorii unor schimbări în uh, sectorul agricol. Zoana. Maatalousala on muuttunut makrotalouden ja geopoliittisen tilanteen muuttumisen myötä. Muun muassa vakaus on heikentynyt. Tarvitaan tukea PK-yrityksille ja sille, että voidaan ylläpitää EUn kilpailukykyä. Pitää saada aikaan tehokas maatalousala. Ja Romania on yksi suurimpia maatalousmaita EU:ssa, mutta tuottavuus on varsin alhainen, koska entistä harvemmat päättävät ryhtyä viljelijäksi. Viljelijät joutuvat kohtaamaan ongelmia suurten toimijoiden kanssa ja tuotto on usein tuotteista hyvin matala. Tarvitaan lisävälineitä, jotta kilpailukykyä EU sisämarkkinoilla voidaan parantaa. Voin tukea sitä, että pidämme kiinni YMPn budjetin kahdesta pilarista, mutta mitään kattoa en puolla. Ja suoria tukia pitäisi täytäntöönpano ilman kansallisia yhteisrahoitusosuuksia. Jos näin ei tehtäisi, silloin rajattaisiin yhtäläistä pääsyä rahoitukseen sisämarkkinoilla. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa jälleen komissio. Minulla on, tai kuulin tässä kysymyksen tai toteama, toteaman yritin tai pyrin kertomaan kansallisista suunnitelmistamme. Kuuntelitte ja sanoitte, että ottakaa 30 prosenttia viherryttämisvaroista, laittakaa ne näihin suunnitelmiin, mutta 70 prosenttia pitää jättää ennalleen. Ja 70 prosenttiin siis ei tulisi kajota. Ja sitten sanoitte, että katsotaan, miten tilanne muuttuu. Nyt keskustelu oli erittäin hyvä ja puheenvuoron saa komissio. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikista osallistumista tähän keskusteluun. Olin erityisen vakuuttunut siitä, mitä Nicholson totesi. Se puhutteli minua. Minusta hän asetti painopisteen nimenomaan näihin tärkeisiin kohtiin, jota komissio ja pääosastonikin käsitteli silloin, kun se tätä tiedonantoa kehitteli. Haluaisin käydä vain läpi nämä kysymykset, joiden avulla pyritään todella keskittymään niihin kysymyksiin, jotka on toistuvasti mainittu. Muussa tapauksessahan keskustelumme varmaan jatkuu kaksi ja puoli tuntia, eikä meillä ole riittävästi siihen aikaa. Kun puhutaan tästä tulosmallista ja YMP-suunnitelmasta, niin asia, joka on tullut monien suulla esille, koski suhdetta kansallisen ja alueellisen tai federaalisen tason, jos näin voisi sanoa, välillä. On selvää, että perustuslaiset vaatimukset, jotka seuraavat tästä tilanteesta, ovat sellaisia, joita täytyy noudattaa. Ja siitä syystä onkin tarpeen tavalla tai toisella löytää asianmukainen rakenne näiksi strategisiksi suunnitelmiksi, jotka ottavat sen huomioon. No millä tavalla tämä sitten voidaan hoitaa? Siinä on kyse asiasta, joka täytyy selkeästi määritellä tässä ehdotuksesta. Mä kuitenkin vakuuttaa teille sen, että kyseessä on asia, jonka olemme huomioineet, ei pelkästään teidän kanssamme käynnistä keskusteluista, vaan myös neuvoston kanssa käydyistä keskusteluista on käynyt selväksi, että tämä kaikki täytyy rakentaa niin, että jäsenvaltiot saavat riittävästi liikkumavaraa. Asia on hyvin selvä. Haluaisin kuitenkin jättää sen tähän, sillä jos menen pidemmälle, voin antaa teille vain henkilökohtaisia näkemyksiämme, mutta nehän nyt eivät ole tässä keskustelussa relevantteja. Täällä esittiin kysymys siitä, että kuka määrittelisi, kuka edunsaajana toimii. Ja tämähän muistuttaa hieman keskusteluamme aiemmin tästä aktiivisesta viljelijästä. Nyt sitä kutsutaan aidoksi viljelijäksi tässä tiedonannossa. Usean vuoden ajan olemme saaneet huomata, että ollaan kovasti huolissaan täällä parlamentissa ja myös kansalaisyhteiskunnassa – siitä, että maataloustukia myönnetään sellaisille edunsaajille, joiden ei pitäisi niitä saada. Ja oli kovin vaikeaa tarkalleen osoittaa, eh, mitkä nämä nimenomaiset syyt tähän ovat. Vuoden 2013 uudistuksessa päädyttiin sitten sääntöön, joka poissulki sellaiset edunsaajat, joita ei voida pitää eh, negatiivisessa luettelossa edunsaajiksi. Ja selkeästikin omnibussäädöksen puitteissa asia on käsitelty, ja tämä oli kovin byrokraattinen järjestely, byrokraattiset säännöt, jotka jossain tapauksessa johtivat siihen, että sillä lyötiin sellaisia ihmisiä, joita ei pitänyt lyödä ollenkaan. Ja siitä syystä nyt tämä on muodostanut vapaaehtoiseksi järjestelyksi, ja jättää vapaa eh, jäsenvaltioille mahdollisuuden, kun ne ovat sitä mieltä, että sitä tarvitsee käyttää, niin ne voivat näin tehdä. Sitten tässä välissä on pohdittu myös lisää kysymyksiä. Eh, tässä viittaan erityisesti siihen, että investoijista tulee suurviljelmien omistajia, mikä merkitsee ei maatalouden suoraan liittyvää pääomavirtaa, joka voitaisiin ehkä kuvailla tällaisen aidon viljelijän termillä. On hyvin vaikea tehdä tästä operatiivista termiä ja ottaa se käyttöön lainsäädännössä. Me kyllä työstämme tätä kovasti, jotta näin voitaisiin tehdä. Joka tapauksessa tällaisessa tulosmallissa jäsenvaltioilla olisi enemmän subsidiariteettia sen suhteen, että ne voivat määritellä, mikä tällainen aito viljelijä olisi ja se olisi kyllä järkevää, sillä se mitä on saatu aiemmin nähdä on se, että tilanne jäsenvaltiossa ei ole sama ja ne ongelmat, joita jäsenvaltiot kokevat, eivät ole suinkaan samoja. Yhdessä jäsenvaltiossa ongelmana saattaa olla vaikkapa investoinnit, toisessa se, että maanviljely on pelkästään toissijainen toiminta, joka ei enää ole yrityksen ydintoimintaa. Eli enemmän subsidiariteettia pitäisi olla jäsenvaltioille sen suhteen, että ne voivat määritellä, mitä itse asiassa tällä tarko- tarkoitetaan. Ja se on myös omnibus-prosessin tavoitteena ollut. Lisäksi on esitetty kysymys indikaattoreista. Otammeko nyt käyttöön uusia vaikutusindikaattoreita tai tulosindikaattoreita ja vihjalti jopa sitä, että tällä hetkellä ei ole, ole käytössä mitään. Eli että periaatteessa minkäännäköistä realistista YMP-arviointia ei voitaisi tehdä. En kyllä voi hyväksyä tämän kaltaista lausumaa. Olemme jo monta vuotta sitten ottaneet käyttöön tällaiset tulosmallit, toisessa pilarissa, jossa mennään paljon pidemmälle tietysti kuin ensimmäisessä pilarissa kyllä, mutta vuonna 2013 uudistuksessa yhteinen puitteisto arvioinnille ja, ja valvonnalle on luotu. Ja siinä löydetään useita indikaattoreita, erityyppisiä indikaattoreita, joita käytetään tuon politiikan arvioimiseen. Yksi ongelmista tässä suhteessa on se, että niitä on ehkä liikaa ja osa ponnisteluistamme tässä prosessissa koskee sitä, että pyritään vähentämään indikaattoreiden määrää, valitsemaan parhaat ja realistisimmat niistä. Samalla pyrimme aina olemaan kehittelemättä uudelleen sellaisia indikaattoreita, joissa ei ole olemassa ö, tietolähteitä Tällä hetkellähän meillä näissä indikaattoreissa me niitä on. Tämä on työ, joka on käynnissä ja olemme aika paljon edistystä saaneet aikaiseksi, kun olemme pyrinneet luomaan tällaisen indikaattoriluettelon. Se on tietysti rajallinen lukumääräisesti, mutta siinä hyödynnetään olemassa olevia tietoresursseja niin, että näitä voidaan käyttää ja hyödyntää tehdä niistä operatiivisia. edustaja Rodriguez on esittänyt aika kriittisiä kommentteja YMPstä ja suuntasi ne komissiota kohti. Haluaisin tässä yhteydessä vain todeta, että vuonna 2013 uudistus, joka on tämänhetkisen prosessin pohja, jota me nyt täytäntöönpanemme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, on lainsäädännön, lainsäädännön hyväksymää. Ja se on hyväksytty suurella enemmistöllä. Käsittääkseni me olemme kaikki samassa veneessä, kun kysymys on siitä, että pyritään katsomaan sitä, että jos tilanne ei ole hyväksyttävä, miten sitä voidaan parantaa. Yksi niistä näkökohdista, joka on mainittu, on ollut tämä sukupolviuudistus. Nuoret viljelijät ja edustaja Nicholson totesi tästä kohdin todella varteenotettavia kommentteja. Sukupolvikysymykset on selkeästi otettu esille tässä tiedonannossa. Ja komissio on tehnyt sel- komissaari on tehnyt selväksi sen, että hänelle tämä on tärkeä näkökohta tulevassa YMPssä. Millä tavalla uudet viljelijät voidaan saada mukaan? Mutta aivan kuten Nicholson juuri totesi, miksi näin tapahtuu, ei välttämättä ole sama tilanne kaikissa jäsenvaltioissa. Ja olen saanut kuulla eri jäsenvaltioista sitä, että tämä vaikeusaste nuorien kohdalla on erilainen. On sellaisia alueita Euroopan unionissa, joissa nuoret mielellään menevät maatalouden piiriin. Ja realistisen lähestymistavan pohjalta olisi ehkä hyvä, että ei otettaisi yhden ratkaisua käyttöön, mutta kohdennettaisiin toimenpiteet siihen, niihin syihin, miksi nuoret eivät siirry viljelemään. On todettu myös, että tilanne ei kerro riittävästi markkinoiden tilanteesta ja että se ei ole ikään kuin tällainen ö, talouspolitiikkaan liittyvä tiedonanto. Haluan vain todeta, että komissio on tehnyt aivan selväksi sen, että viljelijän asema elintarvikeketjussa on tärkeässä asemassa. Omnibuksen piirissä on todettu, että olisi voitu toimia nopeammin ja olemme tarkastelleet tuon kannan parantamista, varsinkin kun kysymys on kilpailulainsäädännöstä ja sen suhteesta yhteisiin markkinajärjestelyihin. Tämä on nyt olemassa, sitä tulisi käyttää. Maitopaketti teki tämän jo maitoalalle selkeäksi. Sitä käytetään, mutta ei riittävästi. Ja komission tiedonannossa puhutaan keskittyneemmästä tulotuesta tarkennetusta, kohdennetummasta tulotuesta, joka parantaa niiden asemaa, jotka tarvitsevat sitä enemmän YMPn puitteissa. Maksujen uudelleenjakojärjestelmä sellaisena kuin se tällä hetkellä on olemassa on yksi näistä näkökohdista tässä suhteessa. Ja aidon viljelijän kysymys on tässä suhteessa tärkeässä asemassa. Mitä keskittyneempi ja mitä kohdennetumpi tämä tukijärjestelmä on, niin siinä mennään nimenomaan tähän suuntaan. Kuitenkaan tämä ei jätä huomiota sitä näkökohtaa, jonka haluan ottaa esille, joka on poliittisten lainsäätäjien tekemien päätösten seurausta, on, että maatalouspolitiikka on markkinasuuntautunutta politiikkaa ja siinä halutaan, että viljelmät maataloussektorilla ovat kilpailukykyisiä. Joskus näitä kysymyksiä kritisoidaan, myös tämän päivän keskustelussa on näin tehty, että kyseessä on politiikka-orientoitunut lähestymistapa. Tehän tiedätte, että maataloustuotteiden vienti on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti ja vientisuuntautuneisuus on asia, joka luo myös arvoja sisämarkkinoilla. Tässähän on kyse mahdollisuuksista tarjota tilaisuuksia maataloustuotteiden markkinoille, joita ei muuten olisi myyty. Eli tehdään meidän kaikkemme, jotta maatalouspotentiaalimme ei vähenisi ja voidaan näin luoda lisää arvoa tälle alalle. Eli tämä on yksi niistä perustavanlaatuisista kohdista YMP-lähestymistavoista, johon on pyritty useita vuosia, ei pelkästään komission toimesta, vaan myös parlamentin ja neuvoston toimesta. Ja siksi tämä on osa tätä tiedonantoa. Samalla kuitenkin otetaan huomioon on se, että tuki täytyy kohdentaa paremmin ja ne, jotka ansaitsevat tukea enemmän kuin toiset, niistä tulisi huolehtia paremmalla tavalla. Tässä keskustelussa on myös usein todettu, että tämänhetkinen YMP ei ole mikään homogeeninen malli. Olemme tehneet tämän selväksi useassa yhteydessä. Kun katsotaan ensimmäistä pilaria, niin meillä on 60 tai 70 eri vaihtoehtoista. Jäsenvaltiot voivat valita. Meillä on vapaaehtoisissa tukijärjestelmissä yli 250 erilaista tukijärjestelmää, joita jäsenvaltiot, josta jäsenvaltiot voivat valita. Ja muutama puhuja tämä mainitsikin. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa markkinavääristymämahdollisuudet ovat todellisia. Kun yksi jäsenvaltio soveltaa politiikkaa ilman minkäänlaista tukea ja toinen soveltaa sitten politiikkaa, joka käyttää tätä tukea kaikkiin niihin rajoihin asti, niin on selvää, että raja-alueilla saattaa syntyä ongelmia kilpailukykynäkökulmasta katsottuna. Tässä kuvaillaan siis tilannetta tällä hetkellä sellaisena kuin se nyt on, eikä välttämättä tulevaisuudessa – Ja mielestäni tämä on unelma 28 jäsenvaltion äh, puitteissa. Sitähän jäsenvaltiot pyytävät, että tämä ei tietyissä tilanteissa johtaisi vääristymiin. Mutta mielestäni tässä kyseessä ei ole erityisesti tämä tämän mallin ongelman, jonka olen teille esitellyt, vaan se on ongelma, joka todennäköisesti ei poistu, koska emme kykene nyt ottamaan askelta taaksepäin vähempään joustavuuteen ja vähempään toissijaisuuteen. Mainitte, että eläinten hyvinvointia ei olisi mainittu riittävästi. No minä olen sen alustuksessani maininnut ja se on mainittu myös tässä tiedonannossa ja luonnostikin eläinten hyvinvointi on jo osa näitä täydentäviä ympäristöehtoja. Ne ovat osa sitä, mikä merkitsee sitä, että viljelijät, jotka eivät täytä tai kaikkia standardeja, eivät saa täyttä tukea. Jos katsotaan nyt sitten tätä kattavaa eläinten hyvinvoinnin tilannetta, niin äh, se on kysymys, jota Sante pääosasto käsittelee pääasiallisesti. Ja mielestäni se olisi ehkä ensimmäinen lähtökohta tilanteen parantamiseksi. Se, mitä yömpen pohjalta voidaan tehdä, on periaatteessa se, että pyritään seurailemaan niitä sääntöjä, jotka ovat jo olemassa, esimerkiksi täydentäviä ympäristöehtoja niin, että säännöt ovat helpommin noudatettavissa ja voidaan tarjota sitten tukijärjestelmiä varsinkin toisessa pilarissa, jossa jäsenvaltiot kykenevät ottamaan käyttöön eläinystävällisiä toimenpiteitä, joissa mennään pidemmälle kuin tämänhetkinen lainsäädäntö. Tästä nimenomaan on kysymys tässä politiikasta ja siitä siinä pitäisikin olla kysymys myös tulevaisuudessa. Kysymys ei ole siis ollenkaan siitä, että se jätettäisiin näiden ajatusten ulkopuolelta komissio on esittänyt myöskin maatalouden tulevaisuudesta. Edustaja Hoisling totesi, että teillä on vaikutelma, että meidän tiedonantamme perustuu näkemykseen siitä, että me emme nyt onnistu tätä hommaa hoitamaan ja annamme tehtävän jäsenvaltiolle. Edustaja Downtown totesi, että Agripääosastolta on henkilökunta poistumassa ja me emme enää tehdä töitä. Eipä kai nyt asia ihan näin yksinkertainen ole. Kysymys ei ole siitä, etteikö komissio saisi hommaa pidettyä hanskassa, vaan siitä, että politiikkaa on kritisoitu yhä enemmän sen monimutkaisuudesta ja samalla komission puuttuminen siihen, mitä tuolla kentällä tapahtuu, sitä on kritisoitu voimakkaasti. Ja näin nämä asiat eivät useinkaan liity suoraan konkreettisiin poliittisiin näkemyksiin, vaan usein esimerkiksi teknisten säännösten täytäntöpano tuolla kentällä. Meidän täytyy siis siitä syystä esittää itsellemme kysymys siitä, että meneekö me nyt henkilökuntaa pois tai olemmeko sitä mieltä, että meillä on liikaa taakkaa. Ja voin vakuuttaa teille, että tämä tulosmalli kyllä pitäisi meidät äärimmäisen voimakkaasti työssä kiinni. Mutta kysymys on siitä, että olemmeko rajanneet oikein sen, mitä kansalliselle puolelle kuuluu ja mitä EU-puolelle kuuluu. Tämä on mielestäni tärkeää. Hoisling totesi myös, että komissio olisi todennut, että 80 prosenttia alueesta kuuluu viherryttämisen puolen ja tilintarkastustuomioistuin sanoi, että 5 prosenttia. Näinhän ei ollut, vaan tilintarkastustuomioistuin totesi, että viidellä prosentilla alueesta nähdään parannusta, eli ponnistus sen lisäksi, mitä on aiemmin tehty. Näin tilintarkastustuomioistuin totesi, onpa sitten oikeassa tai ei. Kysymys ei ole siitä, että minkä alue kuuluu viheryksen puolen. 80 prosenttia alueesta kuuluu siihen. Kysymys on siitä, että onko viherryttämisestä saatu se tulos, mikä siitä haluttiin saada. Että Tätähän tuomioistuin nimenomaan käsitteli. Tässä yhteydessä toteaisin myös, että tilintarkastus sanoi asian, jota ette maininnut, että komission viehdyttämisehdotus oli paljon kunnianhimoisempi kuin lainsäädäntöprosessin lopputulos. Ja tämä on hirveän tärkeää, koska siinä vihjataan nimenomaan yhdestä ongelmasta, joka tähän yhteyteen liittyy. Viherryttämisessä on selvää, että ehdotus, joka oli suhteellisen yksinkertainen – ja suoraviivainen on vesittynyt kaikenlaisten ihme vaihtoehtojen vuoksi, jota on esitetty. Ja nyt sitten nähdään, mitä tilintarkastustuomioistuin asiasta sanoo. Onko nyt sitten tilintarkastustuomioistuimella taustalla poliittiset syyt tai ei tähän, niin kuitenkin meidän täytyy tarkastella näitä seurauksia, joita on esitetty. Itse tiedonannossa, ja siksi tässä nyt on puututtu niin paljon tähän Ähm, ympäristöarkkitehtuurin, on sanottu, että me haluaisimme siirtyä pois sellaisesta järjestelmästä, joka monien mielestä ei suinkaan päässyt siihen, mihin se pyrki. Ja että meidän ensin tulisi pyrkiä yksinkertaistamaan tätä asiaa. Tämä on toinen asia, jonka haluaisin vielä toistaa. Ottamalla mukaan tietyt viherrysvaatimukset niin, että meillä on enemmän kunnianhimoa tässä ehdollisuudessa ja samanaikaisesti voidaan sitten jättää ja luoda tämä ikään kuin perus ähm, lähtökohdaksi toiselle pilarille. Tämä olisi yksinkertaisempaa, kun otetaan huomioon se, että äh, tämä, nämä ympäristöedut ovat hyvä ja lisäjärjestelmä, niin se olisi todennäköisesti tehokkaampaa kuin mitä tämänhetkinen järjestelmä on. Tällä on todettu myös jotain myös EU-lähestymistavasta De Castro taisi tästä puhua. Puhuitte tästä strategisesta suunnitelmasta, että voisiko se johtaa yhteisrahoitukseen toisessa pilarissa. Mielestäni tämä sitten on aihe, jota hyvin pitkälti MFF-pohdinnat motivoivat. Ja varmasti olette huomanneet, ettei sitä mainita tässä äskettäisessä komission tiedonannossa, joka koskee monivuotista rahoituskehystä. Se saattaa tietysti olla hyvä mittari siinä mielessä, mutta se ei ainakaan ehdottomasti liity suoraan siihen, että onko meillä strateginen suunnitelma ja millä tavalla tuota strategista suunnitelmaa muokattaisiin. Kyseessä on aihe, joka minun käsittääkseni ei ole realistinen. Colombier, toivottavasti sanoi nimen oikein, vihjasi siihen suuntaan, että komissio jollain tapaa haluaisi poistaa suorat tuet. Ei ollenkaan. Tiedonannosta käy selkeästi ilmi, että tähän nimenomaan komissio ei pyri, vaan olemme sitä mieltä, että suorat tuet ovat tulotuen selkäranka Euroopan unionissa, ja niiden tulisi tulevaisuudessakin tässä roolissa olla. Se, mitä me haluamme saada aikaisen on, aikaiseksi, on se, että meillä on kohdennetumpi järjestelmä, joka paremmin vastaa viljelijöiden toiveisiin niissä eri tilanteissa, joissa he ovat eri jäsenvaltioissa. Lainsäätäjän rooli tässä prosessissa on käsittääkseni se, mikä se on aina ollut Ja se on se, että päätetään näistä peruslähtökohdista ja peruslainsäädännön sisällöstä ja katsotaan sitten sitä, millainen malli meillä nyt on sitten kyseessä, kuten esimerkiksi tässä tiedonannossa me olemme ehdottaneet. Lainsäätäjän täytyy pohtia sitä, että onko tämä malli, jota komissio on ehdottanut, onko se todella sellainen, jota halutaan käyttää – ja että se tulee tässä lainsäädännössä tekstissä esille. Tässä vaiheessa näin mitä eroa siinä mielessä. Lainsäätällä on viimeinen sana tässä prosessissa ja me odottamme tietysti saamme käydä tätä keskustelua. Hyvin monia kysymyksiä on mainittu, kuten ulkoinen lähestyminen. Näitä en haluaisi kommentoida koska ne liittyvät suoraan monivuotisten rahoituskehyksestä käytävään keskusteluun. Ja ne ehdottomasti tulevat esille siellä myös uudelleen laajemmassa mittakaavassa. Kolme selvää kysymystä esitettiin Lintsin suulla. Ensimmäinen niistä kohdistui suoraan YMP-suunnitelman arkkitehtuuriin, voi vain toistella jälleen kerran sen, että tietysti perustuslailliset vaatimukset jäsenvaltiossa ovat niitä, joita täytyy noudattaa, ja tämä ehdottomasti vaatii sitä, että meillä on tässä mukana ö, osavaltiotaso Saksassa ja alueet muissa valtioissa, ja ne täytyy ottaa tässä selkeästi huomioon. Ja, mutta en tiedä 100 vastausta siihen, miten asia pitäisi hoitaa. Me kuitenkin tätä työstämme ja olemme täysin tietoisia siitä, että kyseessä on tärkeä kysymys, joka täytyy ottaa huomioon. Haluaisin myös sanoa, että olemme tietoisia siitä, että tämä arkkitehtuuri on sellainen, että sen täytyy varmistaa se, että me emme viivästytä prosessia siinä mielessä, että kaikkien täytyy jäädä nyt odottelemaan kaikkein hitainta osiota tässä prosessissa, vaan että Tätä rakennetaan niin, että se on operatiivinen ja että se ei estä meitä samasta aikaiseksi edistystä. Edustaja Lynch on myös esittänyt kysymyksen siitä, että ymmärsittekö oikein, että viherryttäminen on tärkeä suhteessa toiseen pilariin. Ei, tarkoituksena ei ole laittaa sitä toiseen pilariin, vaan sisällyttää se tällaiseen perusehdollisuuteen, jossa seurataan täydentäviä ympäristöehtoja niiden logiikkaa. Lisäksi on kysytty, että ovatko ensimmäinen ja toinen pilari, ovatko ne nivoutuneet yhteen. Minusta ne jo ovat sitä, koska ne ovat osa yhtä politiikkaa. YMP on yksi politiikan ala, joka koostuu ensimmäistä ja toisesta osiosta, mutta tietysti ne liittyvät toisiinsa niin, että niiden välillä on strateginen suunnitelma ja se, että jäsenvaltiot katsoisivat tämän suunnitteluprosessin puitteissa <clears throat> niin, että niitä täydennetään joko ensimmäisen pilarin tai toisen pilarin toimenpitein. Eli tämä ympäristö, ekoympäristömalli, joka löytyy tuosta kaaviosta. Jäsenvaltiot halusivat ikään kuin tällaisen välivaiheen ekoympäristösuunnitelman, vaikkapa tämän ravinneosion tuon ensimmäisen pilarin, ja samalla voitiin käsitellä esimerkiksi näitä suunnitelmia toisessa pilarissa. Tämä olisi valinta, jonka jäsenvaltiot voisivat tehdä – mikä noudattelee myös tätä toissijaisuuskysymystä. Edustaja Kenes kysyi tästä pohjatasosta. Sen muodostaisi ehdollisuustaso. Sen päälle rakennettaisiin, jos katsotaan tuota kaaviota, Lisäksi sitten kysymyksen siitä, olisiko meillä suoraa tukea, maapohjaista sellaista. Mikään tiedonannossa ei kerro siitä, etteikö näin olisi tulevaisuudessa. Mikään ei sano, etteikö meillä olisi tällaista kiinteää maksua tulevaisuudessa, mutta kaikki maksut liittyisivät sitten ympäristövelvoitteisiin ja ehdollisuuteen. Lisäksi on sovittu Tässä on puhuttu, että ei uusista elinympäristöistä maksettaisi, vaan olemassa olevista. Ja tässähän myös tilintarkastustuomioistuin otti tämän kysymyksen esille. Ja lisäksi otettaisiin huomioon se, mikä tällä hetkellä on olemassa, ja luotaisiin enemmän ympäristöhyötyä, joka saadaan YMPstä, ja kuin mitä tämänhetkinen tilanne jo tarjoaa. Minulla ei ole oikeudenmukaisuudelle mitään määritelmää. Vaikea poliittinen keskustelu on tämä joka tapauksessa, joka täytyy käydä komissioehdotuksen puitteissa ja lainsäätäjien välillä. Mutta huomioin, että julkisessa keskustelussa, poliittisessa keskustelussa tämä oikeudenmukaisemman suorien tulotukien jako tulee esille hyvin usein. Äskettäinen tulos koski tätä vastuuvapausluonnosta, jossa komissio kovin voimakkaasti pyrki ottamaan huomioon suorien tulotukien oikeudenmukaisemman jaon omissa ehdotuksissaan. Ja tämä oikeudenmukaisempi jako usein liittyy tällaisen 80-20 tulokseen. 80 viljelijöistä saa 20 prosenttia tuosta. No tämä on lähtökohtaisesti loginen tilanne siinä mielessä, että maajako seurailee nimenomaan tätä 80-20 suhdelukua. Eli 20 prosenttia viljelijöistä työstää 80 prosenttia maanviljelymaasta. Eli järjestelmässä, joka toimii niin kuin meidän järjestelmä toimii, niin johtaa niin siitä, että 80 prosenttia tuista menee 20 prosentilla viljelijöistä. Mutta jos katsotaan lukuja hiukan yksityiskohtaisemmin, nähdään, että 71 prosenttia tuesta menee 5-250 hehtaarin suuruisille viljelmille, mikä huomattavasti muuttaa tätä käsitystä, sillä se osoittaa, että miltei kaikki tästä 80 prosentista menee sellaisille viljelmille, joita tavallisesti pidettäisiin ihan normaalina perhetiloina, erikokoisina. Tess mainitsi Bayerin tilanteen, jossa rakenteet ovat pienempiä, mutta jossain, mutta muuallakin Saksassa ja muissa jäsenvaltioissa 100, 150, 200 hehtaarin viljelmät olisivat ihan tavallisia. Minusta siitä syystä meidän ei tulisi tehdä liian nopeita johtopäätöksiä tästä 2080-luvusta, vaan katsoa lukuja yksityiskohtaisemmin, tarkemmin. Todennäköisesti meillä on edelleen hyviä syitä ja tähän viitattiin myöskin tässä tiedonannossa. Meidän tulee katsoa näitä edunsaajia, jotka saavat satoja tuhansia miljoonia YMPstä. Ja kysyä, eikö tässä olisi sellaisia äh, skaalaetuja, jotka johtaisivat hyvin tuloksiin. No, nyt olemme melkein lopussa. Tärkeä kysymys, joka tuli esille, koski siirtymiä. Kaksi tilannetta pitää erotella tässä toisistaan. Osa puhujistahan on viitannut tilanteeseen ja todennut, että ei tässä ehkä ole riittävästi aikaa ennen kuin uusi parlamentti valitaan viedä YMP-tulevaisuutta koskevat neuvottelut päätökseen. Tässä tilanteessa neuvotteluthan jatkuisivat sitten myöhemmin no, joutuisin arvailemaan, jos tähän ottaisin kantaa. Ja tämä saattaisi ottaa tilanteeseen, jossa emme ole vielä valmiita täytäntöön panemaan uutta politiikkaa vuodesta 2021, mikä sitten puolestaan vaatisi uusia siirtymäkausitoimenpiteitä, ja tarkalleen sama tilanne, joka meillä oli edellisen uudistuksen aikana. Ehdotettiin siirtymäkausien asetusta ja sitten lainsäätäjä sen hyväksyi. No, tietysti olemme sitten valmiita esittämään mahdolliset ehdotukset, jos tällainen tilanne toistuisi. Mutta sitten meillä on toinenkin mahdollinen ratkaisu. Kaikki menee aikataulun mukaan, mutta kysymys on kuitenkin siitä, että kuinka kauan kuluu siihen, että täytäntöön pannaan näitä päätöksiä. Esimerkiksi, jos tämä uusi mallimme hyväksyttäisiin. Tässä jälleen tarvitaan riittävän pitkää siirtymäkautta, jotta voidaan varmistautua siitä, että kaikilla tasoilla tätä uutta puitteistoa voidaan täytäntöönpanna. Eli se merkitsee sitä, että se on riittävän pitkä jäsenvaltioille, riittävän pitkä viljelijöille, jotta nämä voivat ymmärtää, mitä tapahtuu ja missä heidän asemansa on tässä järjestelmässä, ja riittävän pitkä komissiolle. Nöyrästi sanottuna, mutta mutta mehän emme ole tämän keskustelun etuosassa, vaan meidän täytyisi myös tarkastella sitä, millä tavalla voimme parantaa näitä kansallisia suunnitelmia. Se ei tapahdu kuitenkaan yli yön. Toivottavasti tämä nyt kattaa sitten nämä aiheet. Valitan, jos en vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta meillä on myös lisämahdollisuuksia keskustella tästä. Kiitoksia. E, Paljon kiitoksia. meidän kysymyksillämme halusimme nämä ongelmalliset asiat tuoda esiin. Ennen kaikkea mielestämme olisi hyvä kiinnittää huomiota tähän ja siihen, mikä tässä työssä on herättänyt kiinnostusta. Tietenkin on hankala kymmentä vasta kaikkeen tähän ja haluaisin kiittää tästä vastauksesta. Meillä on vielä kysymyksiä, joita me yhä tulemme kuuntelemaan asiantuntijoita eh, ja muita tahoja tässä yhteydessä. Haluaisin teihin ja myöskin siis teihin komissio ja teihin hyvä esittelijä viitata ää, eh, tässä. Olemme päässeet nyt tämän kohdan päätökseen ja haluaisin kiittää tästä hyvin suuresta työstä, jota valiokunta on tehnyt rinnallamme. Ja tämä tulevaisuutta ajatellen kyllä on erittäin toivetta herättävää. Meillä on aikaa nyt sekä meillä että jäsenmaissa valmistella tätä siirtymää ei ehkäpä ole kovinkaan helppoa toteuttaa tätä, mutta meidän pitäisi ratkaista kysymyksiä näitä monimutkaisia ongelmia, joten haluaisin vielä kerran kiittää teitä. Ja nyt edustaja Dorfman, olkaa hyvä. Olkaa hyvä esittelijänä vielä loppupuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyt loppupuheenvuoro. Sisällöllisesti en puutu nyt tähän lainkaan, kävimme sisältörikasta keskustelua ja 12.3. sitten esittelen mietintöä valiokunnassa ja tuolloin jatkamme keskustelua. Pyytäisin todella kollegoita jo lukemaan mietintöluonnoksen läpi ja näin voimme sitten ensi viikolla työstää tarkistuksia ja kotta tai, kotta, totta kai olen käytettävissänne, samoin toimistoni. Ja pyrkikäämme nyt pitämään kiinni aikataulusta niin, että kuten on sanottu, toukokuun loppuun mennessä voimme antaa ne äh, parlamentin kannan komissiolle. Tänään pureuduttiin kaikkiin peruskysymyksiin. Niin on tärkeää löytää parlamentin kanta näihin kaikkiin asioihin. Ja näin yhteislainsäätäjänä pyrimme sitten viemään omia näkemyksiämme eteenpäin. Kiitoksia kovasti komission edustajalle siitä, että hän näin laajasti oli valmis käymään näitä kysymyksiä läpi ja vastaamaan niihin. Kiitos wszystkim pana współpracownikom. E, dziękujemy. Kiitoksia. E, nie ograniczaliśmy właściwie dyskusji. Kiitos. Minäkin haluan kiittää komissiota. Emme halunneet mitenkään rajoittaa keskustelua. Oli hyvä, että jokainen sai tuoda oman näkemyksensä esille. Nyt siirrymme sitten viimeiseen kohtaamme esityslistalla. Eurooppalainen yhteinen terveystoimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi. Tässä valmistelijana on Matt Carthy. Ja tässä käsitellään aineita, jota käytetään ja jotka vaikuttavat eläimissä mikrobilääkeresistenssiin. Agri on tässä vastuuvaliokunta ja Aguilera on esittelijä. Ja tekstissä sanotaan, että ihmisten ja eläinten lääkkeiden vääränlainen käyttö johtaa siihen, että niiden vaikutukset vähenevät. Nyt on laadittu uusi työsuunnitelma 13.11. Strasbourgissa. Ja agrivaliokunta myös päätti 50.3 artiklan käytöstä. Kadenbach on varajäsen agrivaliokunnassa ja hän pyrkii sitten ottamaan huomioon työssään agrin tarkistukset. Meidän valmistelijamme on siis Matt Carthy ja siksi Sanoinkin, että esittele Kadenbach on siis Envi-valiokunnan esittelijä. Teemme hänen kanssaan jatkuvasti yhteistyötä. Nyt puheenvuoron saa McCarthy. <clears throat> As members will know... No, kiitoksia puheenjohtaja. Kuten jäsenet tietävät, äh, antimikrobiresistenssin kasvu on äh, maailmanlaajuisesti tunnustettu äh, suureksi terveysriskiksi ihmisten terveydelle. Ja itse asiassa meillä on ollut viimeisen 30 vuoden aikana vain yksi uusi löydetty antibiootti tai älkää. Ja viime vuoden helmikuussa WHO raportoi, että ellei me löydä uusia antibiootteja, antibioottiresistenssissä taisi saavuttaa 10 miljoonan vuosittain. Tämä siis todellakin koskettaa kansanterveyttä hyvin suuresti mikrobilääkeresistenssin suhteen. Se vaikuttaa kansanterveyteen ja talouteen. Tiedämme, että monet lääkärit luottavat antibiootteihin infektioiden ja sairauksien parantamisessa ihmisten terveyden kohdalla ja sama koskee viljelmiä ja niitä antibiootteja, joita karjan kasvatuksessa ja e- eläinsektorilla käytetään. Karjan kasvatuksessa niiden käyttö on ollut valtava etu karjan suojelemisessa ja tässä yhteydessä antibioottiresistenssi vaatii sitä, että me tunnustamme ihmisten ja eläinten terveyden välisen yhteyden ja tärkeyden ähm, mikrobilääkiresistenssin yhteydessä ja antibiootteja viljelmillä ajatellen. Monien vaisto on se, että me pyrimme vähentämään hallinnollista taakkaa viljelijöiltä. Ja kuulemme tänä aamunakin sen, että byrokratian kasvu ja hallinnon paisuminen maatilojen osalta pitäisi suitsia. Meidän pitää tunnustaa myöskin se, että yhteiskunta kärsii valtavasti, jos menetämme ne lääkkeet, jotka suojelevat terveyttämme. Minä pyrin säilyttämään tekstissä tasapainon tästä näkökulmasta lähtien. Viimeisen 30 vuoden aikana on siis löydetty vain yksi uusi antibiootti, huolimatta siitä, että Euroopan komissiossa on 1,3 miljardia vähintään äh, tähän tutkimukseen vuodesta 1999 lähtien yhteen tutkimuskeskuksen tietojen mukaan investoinut. Äh, tämä osoittaa, mikä tilanne todellakin on. Muut maat, kuten Uusi-Seelanti, ovat äh, luoneet uusia lähestymistapoja eläinlääketieteen asiantuntijoiden kanssa pyritään varmistamaan, että karjankasvatuksessa ei antibiootteja enää käyttäisi vuoden 2030 jälkeen, ja meidän pitää varmistaa se, että Euroopassa ryhdymme myös toimiin. Luonnollisesti tarkoituksena tässä on taata se, että me emme vain syyttele karjankasvattajia. kasvattajia. Meidän pitäisi pyrkiä kattamaan näillä toimilla äh, hyvin laajasti kaikki kaikki yhteisen markkinajärjestön alla olevat seikat, reseptit. Me tarvitsemme nyt luovia ratkaisuja. Meidän täytyy kouluttaa viljelijöitä, meidän täytyy olla koulutusohjelmia, meidän täytyy olla uusi asennointuminen, kansainvälistä yhteistyötä ja niin edespäin, joten odotan mielenkiinnolla työtä varjoesittelijöiden kanssa ja muiden jäsenten kanssa ja toivottavasti me voimme tehdä yhdessä töitä niin, että saisimme kunnollisen panoksen tästä valiokunnasta työhön mukaan. Envivaliokunta voisi ottaa huomiomme lukuun. Ja 28. helmikuuta on tarkastusten jättämisen takaraja, sen vielä halusin mainita. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ensin varjoesittelijät, edustaja McGuinness, olkaa hyvä. Uh, um, Kiitoksia puheenjohtaja tästä asiasta. Ollaan pitkälti yhtä mieltä. Tämä koskee ihmisten terveyttä. Kun katsotaan kohtaa yksi, on syytä tunnustaa, että tämä ei koske vain kotieläintaloutta, vaan laajemminkin antibiootin käyttöä ihmisissä. Tässä peräkuulutetaan toimintasuunnitelmia ja niitä on toteutettava paikallisella ja alueellisella tasolla, jotta tavoitteisiin päästään. Tarvitaan koordinointia jäsenvaltioiden maatalous- ja terveysministeriöiden välillä. Sitten kohta kolme. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Meillä on jo lainsäädäntöä olemassa, jolla pyritään pureutumaan tähän kysymykseen. Vuonna 2016 hyväksyttiin lääkinnällisten rehujen direktiivi. Ja on aina ehkä hankala lähteä hyväksymään lisää lainsäädäntöä, kun kyseessä on se, että täytäntöön on paremmin sitä lainsäädäntöä, jota on jo luotu. Sitten tutkimus, se on aivan keskeistä sekä ihmisten että kotieläintalouden antibioottien osalta. On katsottava kustannuksia, joita tutkimuksella on ja joihin yritykset ovat valmiita sitoutumaan. Olemme yhtä mieltä myös siitä, että ennaltaehkäisy on parempaa kuin hoito, joten kotieläimiä pitäisi hoitaa niin, että sairauksia voidaan välttää. luovuttaisiinko antibiooteista sitten kokonaan. Kyllä niitä tarvitaan sairauksien hoidossa. Kohta kahdeksan on sekin minulle tärkeä. On katsottava, käytetäänkö antibiootteja väärin. Tässäkin meillä on jo lainsäädäntö ja tarvitaan todella valvontaa ja täytäntöönpanoa, jotta voidaan torjua antibiootien väärinkäyttöä. Ja sitten vielä lopuksi terveyslähestymistapa. Pitää olla paremmin tietoisia asioista, jotta ihmiset ymmärtävät ihmisten ja eläinten terveyden välisen yhteyden entistä paremmin. Kiitos. Santos. Kiitoksia edustaja Santos. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin eh, tässä yhtyä edustaja McCarthyin sanoihin eh, koskien eh, tätä lausuntoluonnosta ja puheenvuoroa. Antimikrobiresistenssi on todellakin kaikkein suurimpia vaaroja nykyisin, niin se on maailmanlaajuinen uhka. Meidän täytyy vastustaa sitä vaarantamatta kuitenkaan profylaktisten lääkkeiden mahdollisuuksia. Meidän täytyy varmistaa mahdollisuutemme hoitaa ihmisten ja eläinten terveyttä, hoitaa sairauksia. Olemme kaikki samaa mieltä tästä varmastikin. Ja haluaisin korostaa toimintasuunnitelman kolmi jakoisuutta ihmisten terveyden suhteen ja ympäristön suhteen. Meillä on uusia resistenttejä mikroorganismeja potentiaalisesti olemassa. asia on tarkasteltu hyvin syvällisesti. Ja näitä mahdollisuuksia voidaan käyttää maataloudessa. Meidän täytyy toimintasuunnitelmaa kiirittää kylliksi huomiota. Meillä täytyy olla sellaisia kimmokkeita, jotka saavat ihmiset äh, toimimaan. Uskoakseni meillä pitäisi olla mitattavissa olevia tavoitteita, jotka tekisivät mahdolliseksi sitoutua näihin toimiin. Ja on myöskin erittäin tärkeää, että meillä on kansainvälistä yhteistyötä, ei vain Euroopan unionin sisällä, vaan unionin ja kolmansien maiden ja kansainvälisten organisaatioiden välillä. Tämä on nyt tapa tehokkaalla tavalla mikrobilääkeresistenssiä vastustaa. Yhteistyö eri tasojen välillä koskettaa myöskin tutkimusta ja kehitystä. Nämä ajatukset minä tulen esittämään tarkistuksessa. Toivottavasti edustaja Kaati ja muut ottavat nämä tarkistuksen huomioon. Kiitoksia. Edustaja Valts. Um, Kiitos uh, McCarthylle hyvästä ehdotuksesta. Euroopan komission lehdistötiedotteesta, joka ei välttämättä edistä vihreitä tietoja, niin sen mukaan 25 000 ihmistä – ja maailmanlaajuisesti 700 000 ihmistä kuolee, koska antibiootit eivät vaikuta. Meidän, jos emme toimi asiassa vuoteen 2050, antibioottiresistenssi voi ohittaa jopa syövän kuolin syynä, eli toimiin on todella ryhdyttävä. Miten tämä sitten liittyy maatalouspolitiikkaamme? Tutkimusten mukaan biologisesti tai luonnonmukaisesti viljelyillä alueilla ja tiloilla vain 13 prosenttia on sellaisia, joissa on antibioottiresistenttejä äh, kasvustoja. Agnew kysyi siitä, mitä on teollinen maatalous jos eläimiä on yli 50 000, silloin 70 prosenttia tiloista on mikrobilääkeresistenttejä. Eli pitää katsoa, minkälaisia tiloja tuemme eurooppalaisilla määrärahoilla. Pani poseł Aguilera. Aguilera. Gracias, presidente. Eh, Kiitos. Haluan pyytää Karenbachin puolesta anteeksi. Hän joutui poistumaan paikalta ja punainen puolestaan hän haluaa onnitella McCarthy, äh, siis äh, tästä mietinnöstä. Se on hyvä pohja valiokunnan työlle. Käyn läpi joitakin kysymyksiä, joita ei mietinnössä ole. Olemme Guinnessin kanssa yhtä mieltä siitä, mitä lainsäädännöstä hän sanoi. Uskon kovasti kattaviin kansallisiin suunnitelmiin, parempaan koordinointiin, valvontaan. Ja meillä on jo lainsäädäntöehdotuksia olemassa lääkinnälliset rehut ja muut tekstit neuvosto oli tässä aiheessa jäljessä. Kolmikantaneuvottelut ovat alkamassa, mutta meillä on jo lainsäädäntöä tähän liittyen ja voidaan parantaa valvontaa mikrobilääkeresistenssissä. Tästä olemme kaikki yhtä mieltä, että se on tärkeää. Eläinlääkkeet on toinen asia, josta lainsäädäntöä on. Eli välineitä meillä on jo kylliksi. Se, että pyydetään uutta lainsäädäntöä, on mielestäni huono ratkaisu. Olen yhtä mieltä siitä, että tutkimusta on edistyttävä. Se, äh, edistettävä. Se on keskeistä. Jos tutkimusta ei ole, ongelmaa ei voida myöskään ratkaista tutkimus ei ole millään muotoa riittävällä tasolla, sitä pitää edistää. Myös kestävämpää tuotantoa tarvitaan ja sellaista, joka ylläpitää kilpailukykyä. Se on tärkeää. Kestävyydessä on mentävä eteenpäin, mutta ei saa unohtaa myöskään kilpailukykyä. Jos viljelijät eivät ole kilpailukykyisen, he eivät myöskään jatka toimintaansa samalla tavalla. Eli kestävyys ja toisaalta myös kilpailukyky kulkevat käsi kädessä Ja vielä lopuksi. Kohta kahdeksan on muutettava toimintatapoja, käytettävä sekä eläimillä että ihmisillä vähemmän antibiootteja – jo, mutta kuitenkin jos sanotaan, että korostetaan lääkkeiden käyttöä ja liikakäyttöä, niin tämä ei ole mielestäni oikein. Pitää pyrkiä yleisesti yhteiskunnassa vähentämään sekä ihmisillä että kotieläintaloudessa antibioottien käyttöä Eli kuten sanoin, on pidettävä kiinni myös kestävyydestä kuitenkin niin, että kilpailukykyä ei heikennetä muuten. Tämä toiminta ei jatku Euroopassa. Thank you. Well, New York. Really, really important. Kiitoksia. Niin, tämä on todella, todella tärkeä kysymys. Mehän kaikki tiedämme ihmisiä, jotka eivät olisivat hengissä ilman antibiootteja. Ja jos nuo bakteerit ovat resistenttejä, niin ihmiset kuolisivat. Siksi on hirvittävän tärkeää, että tästä asiasta keskustellaan. Kertoisin oman näkemykseni munantuottajana ja siipikarjoina kasvattajana. Me kasvatamme vapaita kanoja. Ja saimme nähdä, että meillä esimerkiksi vesijärjestelmään tuli liikaa. Kesti kauan jäljittää se, mistä se sinne tuli. Mutta löysimme vihdoin ongelman lähteen. Se, mitä saimme nähdä, oli, että kun päästimme linnut tulos aamulla, niin ne menivät heti kaikkein likaisimpaan vesilätäkköön, jonka löysivät. Näin itse asiassa tekevät. Ne ottavat näistä vastenmielisistä lätäköistä kaikki mahdolliset taudit. Ja kyllähän niistä lätäköistä hirvittäviä tulee neljän kuukauden talven ja sateiden <clears throat> jälkeen. No olisi kyllä kiva sanoa eläinlääkärille, että voidaanko linnut pitää sisällä vaikkapa keskipäivään asti, jotta ne saavat kaiken ruoan ja suurin osa vedestä juodaan puhdasta puhtaasta mukavasta vedestä, joka siellä on, sitten päästään ne ulos. Mutta se on tämän vapaan kanan sääntöjen vastaista ja näin ollen Nämä ovat ihan todellisia ongelmia. Esitin tämän ongelman siksi, että kun meillä on tällainen ongelma, käännymme sitten eläinlääkärin puoleen. Sieltä annetaan antibiootteja, se laitetaan veteen ja naps, kahden viikon kuluttua kuolleisuus laskee ja tuotanto nousee jos minä en voi tehdä tätä, niin en minä kyllä tätä hommanikaan voisi hoitaa ollenkaan. 150 000 euroa kuluu vuodessa uusilintojen ostamiseen. Ja sitten, että kanta kuolee siihen, että en voi antibiooteilla hoitaa tätä sairautta, niin en voi edes kuvitella, miten tämä asia hoidettaisiin. Mitä siis voidaan tehdä? Kysymys otettiin esille täällä. Mutta tällä puhutaan lainsäädännöstä. Jos sanotaan, että on laki, jossa sanotaan, että herra Agnew, te ette voi käyttää antibiootteja, minä käännän selkäni tälle ö, työlle. <clears throat> Jos sen täällä olisi porkkana eikä keppiä, että pilari yksin maksut menisivät teidän ystävällänne Irlantiin, mikä hänen nimensä nyt oli, niin meillä olisi sellainen rahasto, että voidaan tehdä päätös, käyn, aionko käyttää antibiootteja vai tapanko, lahtaako linnut. Sillä emme me voi jatkuvasti tehdä tällaisia tilanteita, jossa sanotaan, että täällä pitää ottaa eläinten turvallisuus huomioon. Eli jos laadataan linnut, niin sitten saadaan maksu. Ja anteeksi nyt puheenjohtaja, meneekö tähän nyt liikaa aikaa? Tämä on niin mielenkiintoinen keskustelu. Minä yritän puhua vähän nopeammin. Niin, no, meidän täytyy siis saada tukea supermarketeista ja seurata sellaista linjaa, jossa antibiootteja käytetään. Täytyy tukea sellaisia viljelmiä, jotka näin tekevät. Entä sitten kasvatus? On toleranssin ja resistanssin välillä on ero itse asiassa meillähän on luonnossa olevia lintuja, jotka aika paljon kykenevät itse lisäämään sietokykyä niitä sairauksia vastaan, jotta tavallisella kasvatetulla linnulla ei ole. Näitä geenejä voitaisiin siirtää niiltä toisille. Tak, Pan Paljon kiitoksia meillä voisi olla tiettyihin terveysongelmiin kyllä eh, muitakin ratkaisuja. Eh, edustaja Buda. Um, Kiitoksia. Olen keskustellut eh, siipikarjaa ja kanoja kasvattavien viljelijöiden kanssa ja kysynyt, kuinka he ratkaisevat näitä ongelmia lääkerehuun liittyen ja vastauksena oli se, että he käyttivät sitä hyvin vähän tai lähe, eivät lähestulkoon lainkaan. Tämä on myöskin antibioottien kannalta hyvä asia. He onnistuvat tässä, koska takaavat eläinten hyvät elinolosuhteet ja laadun. Minä Romissa vierailin eräällä suurella tilalla ja 80 prosenttia ihmisistä voisi sanoa, että elää huonommissa olosuhteissa kuin porsaat tuolla tilalla. Tietenkään nämä porsaat eivät tarvinneet lääkerehua. Tämä oli hämmästyttävää mielestäni, mutta tämä oli äh, hyvä esimerkki. Meidän pitää luoda sellaiset olosuhteet, jotka ovat niin terveelliset, että ne tekevät mahdolliseksi antibioottien käytön vähentämisen toisaalta. Muut äh, tilalliset, joilla oli lehmiä tai muita eläimiä, saattoivat asettaa sairastuneen eläimen erilleen muista, koska sairauksien hoitaminen voi olla hyvin kallista. Eli tämä kaikki vähentää lääkerehun ja antibioottien käyttöä myöskin. Kiitoksia. Voisiko puhua melkoisen lyhyesti? Edustaja Flanagan, olkaa hyvä. Thank you very much. As... Kiitoksia. Aivan kuten edelliset puhujat sanoivatkin, tämä on valtava aihe. Antibioottien käyttö ja niiden keksiminen on ollut yksi hienoimmista asioista, jota ihmiskunta on onnistunut tekemään. Ja se on hyödyttänyt ihmiskuntaa valtavasti. Tänä vuonna lastemme opettajat ovat sanoneet, että koskaan ei ole ollut yhtä paljon lapsia pois koulusta. Lääkkeet eivät näytä toimivan. Ja on pohdittava, kuinka pitkällä olemme jo tällä vaarallisella tiellä. Mutta loppujen lopuksi ei viljelijä halua aiheuttaa harmia ihmisten terveydelle, vaan he haluavat tuottaa puhdasta terveellistä ravintoa, mutta heidän täytyy myös selvitä hengissä ja saada aikaan voittoja. Ja jotta tämä onnistuisi, heillä on tiettyjä kustannuksia, ja jos jatkamme tällä tiellä, ja näin täytyykin olla, meidän täytyy haastaa liika antibioottien käyttö, niin tähän liittyy tiettyjä kustannuksia. Brexitissä on monia huonoja asioita, mutta yksi näistä osioista Nicholson ja Agnew puhuivat. Se, mistä he puhuivat, oli tärkeää. On mahdollista ostaa vapaankanan munia, joissa ei ole käytetty antibiootteja, mutta ne ovat kalliita. Ja omassa piirikunnassani ja kaupungissani ja maassani niin he käyttäisivät tällaisia, jos tämä ei maksaisi niin paljon. No sitten ennaltaehkäisy on parempaa kuin hoito, kyllä, mutta tämäkin maksaa. Kaikkeen tarvitaan varoja. Näin on kyllä tehtävä, mutta se ei voi olla elintarvikkeita tuottavien selkänahasta revittyä. Mistä rahat saadaan? Edustaja Hausling. Ja, Kiitoksia tästä mietinnöstä. Olen eläinlääkkeiden osalta varjoesittelijä. Olemme aloittelemassa toisia kolmikantaneuvotteluja. Tarvitaan selkeät säännöt. Parlamentti on todennut, että antibioottien väärinkäyttö liittyy myös kotieläintalouteen. Se ei ole optimaalista. Thomas Valtsi puhuikin monista asioista. On paljon eroja. Reserviantibioottien käyttöön täytyy myös suhtautua varauksella. Ja jäsenvaltiot trilogissa varmasti taas sanovat, että ei tarvita tätä. Ja silloin palataankin jälleen siihen, mistä Aguilera puhui, joka ei ole enää paikalla. Eli kilpailukykyä on syytä ylläpitää. Teemme yhteiskunnalle palveluksen, jos, tai siis teemme tässä karhunpalveluksen, jos jatkamme halpaa lihan tuotantoa. Tästä syntyy suuria ongelmia. On myös muita kysymyksiä, joissa voimme toimia. Kathy määritteli tämän metafylaksiasian. asian Metafylaktinen käyttö tarkoittaa sitä, että jos 30 eläime, tuhannesta elämästä yksi on sairas, niin silloin kaikki joudutaan hoitamaan antibiooteilla. Usein asiat eivät mene eteenpäin, koska etualalle asetetaan vääriä intressejä. Parlamentin täytyy osoittaa selkeästi, mihin tässä ollaan menossa, mitkä ovat meille tärkeitä kysymyksiä, koska minusta tuntuu siltä, että me olemme ainoita Euroopassa, jotka tuovat näitä asioita poliittisesti esille, ja komissio ja muut jättävät meidät valitettavan usein yksin. Hoibus. Kiitoksia puheenjohtaja. En halua mitään toista. Agnew sanoi tästä tärkeän lauseen. Hän sanoi, että monet eivät olisi enää hengissä ilman antibiootteja, monet ihmiset. Ja juuri tästähän on kyse. Kun meillä on nyt mikrobiresistenttejä kantoja, tämähän tarkoittaa juuri sitä, että antibiootit eivät usein toimi. Ja tässä kuvan astuvat sitten erityiset reserviantibiootit, Jos alamme käyttää niitä, emme enää puhu tällaista reserviantibiooteista parin vuoden jälkeen, koska muuta ei enää ole. Eli meidän täytyy todella kiinnittää tähän erityistä huomiota. Ważne jest, aby to upowszechniać dla opinii i także dla decydentów. Tässä e, sekä suuren yleisön keskuudessa että poliitikkojen keskuudessa tämä pitäisi saada tämä tietoisuus suuremmaksi. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Tätä aihetta on käsiteltävä asiallisesti. Aihe on tärkeä, mutta täytyy muistaa myös faktat. Saksassa on erittäin tiukkoja antibiootin liittyviä käyttöjä, äh, sääntöjä, eh, antibiootin käyttöön liittyviä sääntöjä kotieläintaloudessa. antibioottien käyttö vuosina 2011 ja 2015 on lähes enemmän kuin puolittunut. Vihreä ministeri on ottanut käyttöön riskinarviointiinstituutin ja Kynast ministeri ja instituutit totesivat, että antibioottiresistenssi sairaaloissa johtaa 5 prosenttisesti maatalouteen liittyvistä syistä ja 95 prosenttisesti sitten muusta. Ja monessa asiassa on menty hyvin eteenpäin ja edistystä on ollut. Jos katsotaan maitoalaa, joka päivä maitotilallinen joutuu tekemään antibiootit näytteen, ottamaan näytteen. Ja kaikilta osin, kun tuotetta kehitetään, suojellaan ihmisiä Tässä usein syytetään viljelijöitä, mutta faktat ja tosiasiat puhuvat toista kieltä. Erik Tevenot. Eh, Erik Tevenot komission puolesta, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin korostaa sitä, että komissiolla luonnollisesti on tervetullutta se, että parlamentti käsittelee mikro- bilääkeresistenssi. Tämähän on viime vuoden puolessa välissä komission määritelmä prioriteettiaihe, kuten tiedätte. On tärkeää, että asiasta puhutaan mahdollisimman paljon, sillä todellakin olemme tilanteessa, jossa aivan varmasti kaikki antibioottien käyttöön tehtävät muutokset ovat hyvin merkittäviä. Nyt käsillä olevan luonnoksen suhteen minulla olisi kaksi asiaa. Kuten tiedätte, me olemme jo aloittaneet ähm, neuvottelut ähm, lääkerehusta. Ja nämä neuvottelut käsittelevät äh, omalta osaltaan tiettyjä kysymyksiä, joita luonnoksessa tulee esiin. Esimerkiksi tämä kysymys siitä, että ennaltaehkäisevä antimikrobilääkeen eh, käyttäminen tai äm, ehm, kysymys siitä, käytämmekö profylaktista tai metafylaktista ratkaisua. Tämä tuli esiin keskustelussa myöskin ja samoin ollaan keskusteltu siitä, että tiukennettaisiin sääntöjen mainonnasta tai äm, ehm, lääkeaineinen vähittäismyynti ja kaikki nämä asiat myöskin tulevat esiin tässä luonnoksen yhteydessä. Ja sitten vielä yksi seikka, jonka haluaisin mainita. Tilojen tasolla tukijoita voisimme tarjota maaseudun kehittämispolitiikan alalla mm, YMPssä. Meillä on erilaisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi investointituki on jotakin, mitä voidaan ennakoida. Se voisi olla mielenkiintoista, jos ähm, tilat haluavat äh, investoida karjan tiloihin tai jos halutaan vähentää antibioottien käyttöä tai käyttää muita ratkaisuja, myöskin antibiootti mukaan lukien. Ja aivan samoin voidaan todeta myöskin koulutukseen ja tiedot saavuttamiseen liittyen meillä on mahdollisuuksia tukea viljelijöitä niin, että he voisivat käyttää näitä neuvoa antavia palveluita hyväkseen. Meillähän on neuvoa antavien palveluiden järjestelmä ja uskoakseni tämä on jotakin, mikä voisi myöskin auttaa vastaamaan valiokuntan kysymykseen siitä, kuinka voimme kasvattaa tietoisuutta ja koulutusmahdollisuuksia viljelijätasolla. Ja sitten viimeinen huomio, jonka haluaisin sanoa, Tämä koskee myöskin maailmanlaajuista tasoa. Komissiokin hyvin tiukasti haluaa EMA kantaansa, eurooppalaista kantaa kansainvälisesti puolustaa ja me haluaisimme lisää poliittista huomiota aivan varmasti poliittisesti tähän asian kansainvälisellä tasolla niin, että kansainväliseen säännöstöön saataisiin äm, sääntöjä ja OAIin koodeksi mukaan. Ja kun keskustelemme kauppakumppaneiden kanssa, meidän pitäisi myöskin ottaa huomioon mikrobilääkeresistenssi kysymys. Me pyrimme yhä vakuuttamaan muut mahdollisuudesta luopua tai rajoittaa mikrobilääkkeiden käyttöä, kuten Euroopassa on tapahtunut osittain, ja toivomme, että kumppanit tulevat toimimaan samankaltaisella tavalla. Tässä enemmän tai vähemmän se, mitä halusin sanoa. Kiitoksia valiokunnalle tästä osallistumista työhön, ja me tulemme jatkamaan taistelua kasvavan äh, mikrobilääkeresistenssin alalla. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja sitten esittelijä Matt Kaati, olkaa hyvä. Chair, Kiitoksia jälleen kerran puheenjohtaja, kiitoksia kaikista näistä kommenteista. Puhuin yleislääkärini kanssa muutama vuosi sitten ja hän sanoi, että kaikki haluavat, että kukaan muu ei käyttäisi antibiootteja, mutta sitten kun itse on kipeänä, niin niitä tarvitsee kovasti. Eiköhän se anna hyvä suunnan tälle meidän haasteellemmekin, joka maailmalla on edessään. Totuushan tässä asiassa on se, että meidän tulee vähentää antibioottien käyttöä kautta linjan. Tässä ei vaadita sitä, että antibioottien käyttö kiellettäisiin. Siinä pyritään ymmärtämään antibioottien tärkeä rooli myös näiden hyvinvoinnissa. Mehän tiedämme, että viljelijät jossain vaiheessa jatkavat antibioottien käyttöä, mutta me, se on ihan itsestään selvää, mutta meidän täytyy varmistautua siitä, että niitä käytetään vain silloin, kun ne ovat ääret, mm, välttämättömiä, ehdottoman välttämättömiä. Olen kuullut kommenttina kohdassa kolme, kappaleeseen kolme ja Tilanne yhä jatkuu, Sitä käsitellään myös kolmikantaneuvottelussa. Kappaleen kolme tavoitteena on se, että esitetään selkeästi tämän komitean tahto välittää hyviä käytäntöjä ja että me olemme niihin sitoutuneita. Me haluamme osoittaa, että meidän toimialamme äh, tuon valtuuden toetaan vakavasti. Me emme halua tietenkään sur- sulkea kenenkään viljelmiä, emme edustaja Anjyn, emmekä kenenkään muunkaan. Mutta tällainen keppiporkkana lähestymistapa olisi ehkä hyvä. Meidän täytyy tarjota tukea viljelijöille täytäntöönpanossa. Meidän täytyy samalla myös suojata ihmisiä ja eläimiä siltä, että antibiootteja ylikäytetään. Samoin meidän täytyy varmistautua siitä, että mikrobiresistenssitasot laskevat. Työskentelisin kaikkien kanssa siis yhteistyössä, jotka esittävät tarkistuksia, pyrin varmistamaan sen, että meillä on näkemys tältä valiokunnalta, joka saa mahdollisimman laajan tuen, niin että sitten voimme esittää hyvin voimakkaan argumentin siitä, että tämä voidaan sisällyttää yleisen envi-mietintöön. Sillä, kuten monet ovat todenneet, tässä on kyseessä valtava iso kysymys ja ehkäpä se määrittelee myös tämän meidän aikamme. Kaikilla meillä on roolimme suhteessa viljelijöihin ja tämä valiokunta voi ehdottomasti olla erittäin tuottava sen suhteen ja antaa oikeita suuntaviivoja. Kiitoksia. Potrzeba więcej i wiedzy, i informacji. Me Tarvitsemme lisää tietoa, lisää tiedottamista, lisää ymmärrystä eh, viljelijöiden, tuottajien, eh, elintarviketoimijoiden ja muiden keskuudessa, sillä muutoin tämä aiheuttaa vaaran terveydelle usko, uskoakseni täällä mielipiteet ovat aika lailla samalla linjoilla 28. helmikuuta tarkastusjättämisen takara. Ja paljon kiitoksia kaikille jäsenille komissiolle. Kiitoksia tästä keskustelusta. Me olemme nyt vaiheessa, jossa meidän pitäisi käydä läpi koordinaattoreiden suositukset. Olette saaneet ne sähköisessä muodossa tietoonne. En näe ketään, joka haluaisi huomauttaa asiasta mitään, joten me katsomme ne hyväksytyksi. Eli hyvät kollegat, nyt me päätämme hyvin ähm, työntäyteistä viikkoa. Meillä on ollut hyvin paljon erilaisia teemoja, viherryttämistä, terveyttä, hyvin paljon tärkeitä asioita käsittelyssä. Haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä työstä ja toivottaa teille hyvää viikon jatkoa. Ja suosittelen, että välitätte huomionne ja kommenttinne